Dear colleagues, hyvät kollegat, it is time to start. On aika aloittaa. Aloitamme hyväksymällä esityslistaan. Tarkistettu asialista luonnos toimitettiin iltapäivällä torstaina, jos ei kukaan esitä huomatuksia, voitaneen hyväksyä esityslista luonnos muutoksittaa. Kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Aika lailla niitä onkin. Ensinnäkin toimielinten väliset neuvottelut virallisen valvonnan ehdotuksesta, neuvottelut neuvoston kanssa, mahdollisesti toisen käsittelyn sopimuksen aikaansaamiseksi se alkaa tänään. Toiseksi TTIP-asiakirjojen saanti. Tästä lukien limitit luokitetut asiakirjat ovat käytettävissä kaikille parlamentin jäsenille omassa jakelupisteessään e-committee-verkkosivulla, meidän valiokuntamme sivulla. Ja ainoastaan jäsenet voivat käyttää niitä omilla tietokoneillaan. Avustajat tai poliittiset neuvonantajat eivät ole saaneet käyttöoikeutta asiakirjoihin. Tämä tieto toimitettiin kaikille sähköpostitse. Haluaisin muistuttaa teille myös, että kaikki parlamentin jäsenet voivat käyttää TTIP-asiakirjoja, jotka on luokiteltu eu restrictit merkinnällä ja tutustua niihin omassa tilassaan Euroopan parlamentissa. Sitten vielä yksi ilmoitus. Season luontolokuvan ennakkonäytös. Parlamentin jäsenet on kutsuttu tähän ennakkonäytökseen. Sitä on rahoitettu myös parlamentin käynnistämästä koehankkeesta – 2013. Tämä järjestetään keskiviikkona toinen joulukuuta ja senillä lähetetään kyllä vielä kutsukin. Muutoks Envi sihteeristössä Isabel Finley jättää sihteeristön 16. marraskuuta mennäkseen pääosasto Klimaan komissioon. Hän on ollut kuuden vuoden ajan täällä käsitellyt monia eri aiheita, mutta lähinnä ilmastokysymyksiä. Valiokunnan puolesta minä haluaisin kiittää Isovellia hänen tekemästään työstä, hänen auttaessaan ENMY-valiokunnan jäseniä. Toivotamme hänelle kaikkia menestystä hänen uudessa tehtävässään. Viisi. Aika mielenkiintoinen muuten. Joulukokteilla. Minä isännöin pientä, huom, pientä kokteetilaisuutta maanantaina 21. joulukuuta kello 18.30 me kutsumme jäsenet ja henkilöstön. Kutsu tulee myöhemmin. Tänään meillä on tulkausta 20 kielellä, mutta ei viroksi, latviaksi, maltaksi eikä iiriksi. Ja tavallisen tapaan sähköisesti löytyy tiedot tästä e sovelluksesta ja kokous menee myös verkkoon. Ja sitten kolmas kohta esityslistallamme. Tässä raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Ensinnäkin lääkinnälliset laitteet ja in vitro diagnostiikkaa tarkoitetut lääkinnälliset laitteet liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja tykyväksi liittyvät vaatimukset sekä maantie-ajoneuvoja epäpuhtauspäästöjen vähentäminen. Puheenjohtaja tavallisen tapaan kertoo seuraavista asioista kolmikata kokousten jäljeltä lääkinnälliset laitteet ja niin edelleen ensin. Ensimmäisessä epävirallisessa kolmikantakokouksessa 13. lokakuuta kolme toimielintä kävivät perusteellisen keskustelun monista tärkeistä poliittisista kysymyksistä, mukaan lukien soveltamisalan määritelmät, luokittelu, kuten myös seikat, jotka liittyvät taloudellisten toimijoiden velvoitteisiin. Joissakin asioissa lainsäänteet onnistuivat saman aikaan sopimuksen, mutta siellä on paljon vielä, jotka on käytävä läpi. Toinen kolmikantakokous järjestettiin 28. lokakuuta. Siinä keskityttiin ennen kaikkea jälleen uudelleenkäyttämiseen ja yksi kertakäyttölaitteisiin ja näyttöön, jäljitettävyyteen ja tarkoitus on jatkaa tätä. Kolmas kokous on 10. marraskuuta. Sitten päästöraja-arvot liikkuvissa työkoneissa. Ensimmäiset kaksi kokousta järjestettiin 15. ja 26. lokakuuta. Näin lainsäätäjät pystyivät saman aikaan sopimukseen joissakin kysymyksissä, missä alun perinkin kannat olivat lähellä toisiaan. Esimerkiksi se, että käytetään IMI-järjestelmää tiedon vaihtoon eh, hyväksyntäviranomaisten kesken, tai se, että poistetaan – alkuperäiset laitevalmistajat itse testauksesta. Ja sitten meillä täytyy vielä käydä läpi monia muotoiluseikkoja, joita neuvosto on esittänyt. Kolmas kysymys, maantie ajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentäminen. Ensimmäinen kolmikata kokous järjestettiin 21. lokakuuta. Lainsäätäjät kävivät perusteellisesti läpi kaikki näkökohdat ehdotuksessa ja tekivät ehdotuksia muutoksiksi, mukaan raja-arvot, saastuttajille, ammoniakkipäästöt, suuri, enimmäismassat, polttoaineen kulutusmittarit ja vaihtamisopastimet niin edelleen. Myös leikunnan säädöksistä käytiin keskusteluja Lissabonin jäljiltä. Monista asioista päättiin periaaliseen yhteisymmärrykseen, mutta siellä täytyy jatkaa kysymyksiä vielä teknisellä tasolla. Esimerkiksi metaanin mukaan lukeminen päästöihin – ja sitten hiukkasmittausohjelman huomioiminen, komitean menettely ja sopetukset Lissabonin sopimuksen pohjalta ja siirtymäkauden määräykset. Tässäpä tiedot neuvotteluista. Sitten neljäs kohta esityslistalla, nimittäin biologista monimuotoisuutta koskevan EU-strategian väliarviointi. Tässä esittelijänä on kollegamme Markki Demasmäkkär pitemmittä puheita annankin hänelle puheenvuoron keskustelun käynnistämiseksi. Olkaapa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin esittelen mietintöluonnoksen, haluaisin mainita, että meillä on ollut vakavia käännösongelmia tämän mietinnön yhteydessä. Minun henkilöstöni ja Envi Sihteeristö on tehnyt kaikkensa ratkaistaakseen nämä ongelmat. Toivottavasti kaikilla nyt on oma versionsa, oman kielinen versionsa mietinnöstä. Jotta lisähämmennystä ei nyt syntyisi, esittelen tämän tekstin englanniksi, vaikka äidinkieleni onkin hollanti. Minusta tämä on suuri ongelma, ja tästä pitäisi kertoa myöskin parlamentin pääsihteerille huomata sitä. Haluan nyt keskittyä mietin tulonnuksiin kuuteen tärkeimpään viestiin. Biodiversiteetin menettäminen on menetys ihmiskunnalle, luonnolle ja taloudelle vuonna 2015. Emme ole lähellekään puolta väliä, kun ajatellaan 2020 tavoitteita kolmanneksi. Lisäpoliittista tahtoa tarvitaan nopeasti, jotta voidaan todenteolla muuttaa suuntaus ja parantaa täytäntöönpanoa ja kunnioitusta lain kunnioittamista. Luoltodirektiivit pitäisi täysin pistää täytäntöön eikä ryhtyä niitä uudelleen rukkaamaan uuteen kuntoon. Se pitää investoida luontoon ja biodiversiteettiin. Tämä pitäisi olla järkevän, kestävän ja kaikki mukaan ottavan eurooppalaisen kehityksen keskiössä. Ja uusia innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan. Nyt kerron hieman enemmän kaikista näistä kuudesta seikasta, jotka mainitsin. Biologisen monimuotoisuuden menetys on yksi maailmanlaajuisia haasteita, tärkeimpiä sellaisia tänä päivänä. Tätä ei voi millään tavalla erottaa ilmastonmuutoksen haasteista tai resurssien vähyyden ongelmasta. Biodiversiteetin väheneminen voi näyttää haita, suuriksi haitaksi ympäristölle, ihmisille, terveydelle ja myöskin taloudelle. Lisäksi biologisen monimuotoisuus on oma itseisarvonsa ja sen lisäksi sinne hyvin paljon sosiaali- yhteiskunnallisia ja taloudellisia arvoja. Tämä ilmeni myöskin vuonna 2014 te- tehdystä tutkimuksesta ja myöskin eh, maailman talousfoorumi katsoi, että biologisen monimuotoisen menettäminen yksi kymmenestä suurimmasta uhasta. Nyt on hyvin kaukana 2020 tavoitteista ja ilman merkittäviä uusia ponnisteluita EU tulee vuoden 2020 jälleen kerran epäonnistumaan, kun se pyrkii tavoitteisiinsa. 23 prosenttia lajeista ja 16 prosenttia elinympäristöistä on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Hyvin aivan liian vähän on saatu aikaan edistystä tärkeimmissä tavoitteissa. Merkittävä edistystä on saatu vain ja ainoastaan aikaan kahden tavoitteen osalta, kalastuksen ja vieraslajien osalta. Muiden tavoitteiden suhteen on jääty merkittävästi jälkeen tavoitteista ja varsinkin maatalouden puolella ja metsätalouden puolella on suuria puutteita edelleenkin. Samaan aikaan kuitenkin pieni toivon kipinä siinä, että menestystarinatakin on. Jotkut lajit ovat palaneet luontoon. Tämä on selkeä merkki edistyksestä. Uskon vakaasti, että parhaat käytänteet voivat toimia katalysaattoreina on saada muutoksia. Tämä osoittaa, että nykyinen lainsäädäntö kyllä toimii ja että 2020 tavoitteisiin voidaan päästä ja että edelleenkin on valtavasti potentiaalia parannusten osalta. Tarvitsemme selkeästi kuitenkin enemmän poliittista tahtoa, että voimme puuttua biodiversiteetin menettämiseen ja ottamaan, voimme ottaa tämän painopistealueeksi. Biodiversiteetti täytyy ottaa mukaan kaikkiin politiikan osa-alueisiin päätöksenteossa. Olen tehnyt joukon ehdotuksia tämän suhteen omassa mietintöluonnoksessani. Erityisesti haluaisin tänä päivänä painottaa sitä, että tarvitsemme kaikkien osapuolten yhteisen lähestymistavan, jotta voitaisiin lintu- ja elinympäristödirektiiviä pistää täysimittaisesti täytäntöön. Tämä on äärimmäisen tärkeää koko diversiteettistrategian kannalta. Luontodirektiivit ovat virstan pylväitä Euroopan ympäristöpolitiikassa. Niitä voidaan pitää järkeänä sääntelynä ennen kuin koko järkeän sääntelyn käsite keksittiin, koska ne ovat hyvin lyhyitä, selkeitä ja johdonmukaisia lakeja. Kaiken jälkeen, mikä halutaan biodiversiteettistrategian mikäli luontodirektiivi alettaisiin uudelleen purkaa, tämä johtaisi oikeudellisen epävarmuuteen ja lainsäädännön mahdollisen heikkenemiseen, joten luontodirektiiviin ei pidä nyt koskea. Nyt ei kyse lainsäädännöstä, vaan pikemminkin sen täytäntöönpanosta. Parhaat käyntenteet selkeästi osoittavat, että Luontodirektiivit voivat toimia tehokkaasti ja vaikuttavasti sekä ihmisten, että luonnon, että terveyden, että vaurauden edistämiseksi, mikä nyt pistetään kunnolla täytäntöön. Nyt konsensus tästä seikasta. Yli 500 000 eu kansalaista osallistui hiljattain Nature Alert-kampanjaan. He tekevät selväksi sen, että he eivät halua sitä, että luontodirektiiviä muutetaan tai heikennetään millä tavalla. Ympäristöministerit yhdeksästä jäsenvaltiosta ovat kirjoittaneet kirjan komissiolle, jossa he vastustavat luontodirektiivien muuttamista ja yhdessä kaikkien varjoesittelyjen kanssa lähetin niin ikään komissari Vellalle kirjelmän ja myöskin varapuheenjohtaja Timmermanille, jossa me niin ikään vastustamme sitä, että luontodirektiiviä ryhtäisiin uudelleen avaamaan. Kun otetaan huomioon biologisen monimuotoisuuden itseisarvo ja myöskin muu arvo, sen pitäisi olla osana järkevää eurooppalaista politiikkaa. Se pitäisi ottaa mukaan enemmän myöskin yhteiskunnallisen keskustelun ja talouteen talouden päätöksien mukaan. Mikäli 2020 tavoitteeseen ei päästä, kustannukset tulevat olemaan arvelta 50 miljardin euron luokkaa vuodessa. Yksi kuudesta työpaikasta EU:ssa on jollakin tapaa riippuvainen luonnosta. Mikäli 20, Natura 20 Natura 2000 alueita hoidetaan kunnolla, tämän arvo on paljon paljon vähemmän kuin tappiot, mitä syntyisivät, joita luonnonsuojelualueista ei pitäisi huolta. Biodiversiteetin menettäminen on haitallista ihmisten hyvinvoinnille, terveydelle ja myöskin yleinen tietoisuus tarvittaisiin yleistä tietoisuutta tarvittaisiin, jotta saataisiin ihmisten mielipiteiden suotuiseksi myöskin luontoon kohdistuville satsauksille. nyt on joitakin konkreettisia ehdotuksia mukaan luettuna eurooppalainen puitekehys, jolla voitaisiin estää biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden heikentämistä jotta luonto voitaisiin suojella muillakin kuin luonnonsuojelualueilla. Tässä nykyisessä strategiassa on tämä aukko. Euroopan laajuinen verkosto vihreät infrastruktuuria varten on mahdollinen se, että luontopoiset ratkaisut olisivat myös erittäin tärkeitä tässä suhteessa. Johtopäätöksen voin sanoa, että meillä ei ole varaa uuteen epäonnistumiseen. Meidän täytyy keksiä keino, jolla päästään 2020 tavoitteisiin. Tämä on äärimmäisen tärkeää sekä luonnon kannalta että myöskin ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja vaurauden kannalta varsinkin kun ajatellaan tulevia sukupuolia. Kiitoksia. Ja nyt ilomielin otan vastaan kysymyksiä ja palautetta. We can start. Kiitos teille. Ja sitten varjoesittelijät herra Liise. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tähän alkuun korostaa, kuinka tärkeää luonnon monimuotoisuus on meidän planeetallamme ja voin yhtyä esittelijän kantaan tässä. Tämä mietintö, josta keskustellaan, on oma aloitemietintö ja haluamme Euroopan parlamentista tuoda oman kantamme tähän YK väliarviointiin ja tarkoitus hyväksyä myös neuvostossa asia käsitellä joulukuussa ja ja tuloksi, tuloksiin on tarkoitus sitten tätä olemassa olevaa äh, säädöskehyksen toimipuustarkastusta äh, toteuttaa. Tämä on hyvin kunnianhimoinen äh, tavoite ja haluan kiittää esittelijää erityisesti hyvin hedelmällisestä yhteistyöstä tämän mietinnön alusta alkaen. Me olemme yhdessä istuneet pöydän ääressä ja voin sanoa, että suurin osa näistä kohdista, joita tässä äsken mainittiin, ovat minulle tärkeitä. Ehkä jokunen, jota voin korostaa tässä erityisesti. Mitä tulee maapallon käyttöön, täällä pitää kestävällä tavalla käyttää maankäyttöä, täytyy erilaisten lajien luonnollisia, luonnollisia mm, luontotyyppejä suojia suojella. Meidän täytyy katsoa, että me pyrimme perinteisiä maisemia säästämään ja senpä takia hoito on tietenkin parempi kuin ehkä niitylle jättö. Ja meillä, meidän alueella ainakin on hyvin tärkeää osana tämä kestävä maiseman hoito. Ja on hyvin tärkeää, että tämä linkataan yhteen myös Euroopan maatalouspolitiikan kanssa. Meidän pitää olla kärsivällisiä. Nämä uudet toimenpiteet, jotka ovat vasta olleet voimassa muutaman muuta, kuukauden, joita nyt täytäntöön pannaan, ja täytyy antaa niille aikaa toimia. Minä, kuten esittelijä, olen mieltä siitä, että nämä luonnonsuojelusäädökset, voisivat olla tehokkaampiakin. On tärkeää, että saadaan aikaan poliittista tahtoa, täytäntöön pannaan paremmin näitä olemassa olevia säädöksiä jäsenvaltioissa ja alueilla katsotaan, miten nämä poliittiset kehykset palvelevat tuo luontoa ja, ja luonnon ja ihmisen yhteiseloa. Komissiollakin on mm, oma tehtävänsä, ja se on konkreettisesti se, Uskon, että nämä suuntaviivat, miten täytäntöön pannaan luonnollisesti luontodirektiivejä, niitä ehkä pitää työstää vielä, tarkistella, ja osa näistä tarkistuksista pitää konkreettisesti tuoda esille. Thank you. Kiitos. Rova Bierda. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Markkia mietinnöstä ja intohimoisesta johtajan roolista aiheessa. Hyvä mietintö, tarkkoinen suosituksineen kussakin tavoitteessa, jota minäkin voin tukea. Olen myös iloinen, että mietinnässä selvästi tuodaan esille se, että tarvitaan kunnollista täytäntöönpanoa luontodirektiivin osalta, jos haluan päästä 2020 luonnon monimuotoisuuden tavoitteisiin väliarvioinnin huomioiminen komissiossa ja mitä viime kuussa oli kuuleminenkin, niin tieto on aivan selvä. Me emme ole juurikaan päässeet tavoitteisiin, ellei me nyt toimi, jäävät tavoittamatta. Eikä se ole pelkästään vahinko, vaan uhka kestävyydelle, elintarviketurvallisuudelle ja taloudelliselle hyvinvoinnille. Eli eipä pidetä mitään harha luuloja. Emme ole päässeet omiin tavoitteisiimme. Jäsenvaltiot komissio me asetimme tavoitteet 2010 vuonna. Ja nyt olemme jäämässä niistä jälleen 2020 osalta. Minun mielestäni tässä tarvitaan sitoutumista lisää jäsenvaltiossa että tavoitteisiin päästään. Mietintö on hyvä lähtökohta mielestäni. Enmivaliokunta varmasti pystyy sen pohjalta tekemään työtä konkreettisen toiminnan tukemiseksi jäsenvaltioissa. Me tiedämme, että on tärkeää, että on johdonmukaisuutta eri politiikan lohkoilla. Me tiedämme, että perusrakenne ja maatalouspolitiikka täytyy miettiä uudelleen ja ottaa huomioon paremmin myös luonnon muoto, monimuotoisen näkökulmasta. Me tarvitsemme täytäntöönpanoa ja lisää rahoitusta jäsenvaltioissa. Siitä puheen ollen jäsenvaltion täytyy vahvistaa seurantaa ja sääntöjen noudattamisen seurantaa ja, ja sitten myös pelottinomaisia seuraamuksia tarjota. Siihen täytyy sijoittaa, koska se on järkevää taloudellisesti, mutta poliittista tahtoa ei ole löydettävissä. Siksi meidän täytyy kyllä osoittaa sormella selvästi, kuka on syyllinen. Komissio odottaa paremmilta osviitteja, varmasti meidän viestimme on selvä. Komissio täytyy nyt toimia, ja neuvostonkin täytyy toimia juuri nyt, ja sitten päättäväisesti myös. Eli minä haluaisin tässä yhteydessä kysyä komissiolta, miten se aikoo siellä tehdä neuvostokossa työtä, että tämä aihe on mahdollisimman tärkeällä siellä. Me näimme pari viikkoa sitten, miten kävi ajoneuvojen päästöjen kanssa, eli pieleen meni ja siellä standardi on alennettu ja ei meillä ole varaa siihen monimuotoisuuden vuoksi. Ja minä olen samaa mieltä esittelijän kanssa myös ajatellaan luontodirektiiviä. Niitä ei voida ruveta purkamaan nyt tiedämme kuinka siinä sitten käy. Viitostavoitteessa, joka liittyy vieraslajeihin, mielestäni komissio on kyllä sen kanssa taistellut ja, ja kyllä tietoa on tarjolla. Miksi emme mietitä uudelle, mitä voidaan sallia sen sijaan, että mietitään mitä ei voida sallita. Olisi myönteinen lista, se olisi järkevämpää, ettei vain sohita pimeässä. Haluaisin myös enemmän myös merillä laivaliikenteestä. Me tarvitsemme komissiolta lisää toimintaa myös neuvostolta eri jäsenvaltioilta. Ja totta kai rahoitus on äärimmäisen tärkeä tekijä ja se on ratkaisevaa. Perustelussaan Mark toteaa, että luonto huutaa apua. Minä muiden varusettelijoiden kanssa. Haluamme tämän äänen kuuluville selvästi jokaisessa jäsenmatossa Kiitos. Thank you very much, Ms. Kadenbach. Kiitoksia sitten Rova Kadenbach. Ja auch von meiner Seite ein herzliches Danke. Omalta osalta myöskin lämpimät kiitokset esittelijälle. Toistaiseksi yhteistyö on sujunut oikein hyvin ja huolimatta vaikeuksista, jotka liittyvät käännöksiin, meillä on tänään edessämme teksti, joka tarvitsee vain pieniä täydennyksiä. Kaiken kaikkiaan teksti heijastelee hyvin sitä, mitä täytyy saada tehtyä. Eli täytyy saada pistettyä täytäntöön biodiversiteettitavoitteita. Poliittisena edustajina usein meidän äänemme ei ole riittävän kuuluva näissä kysymyksissä. Komission ja jäsenvaltioiden täytyy myöskin ymmärtää tarve ryhtyä suojaamaan paremmin biologista monimuotoisuutta. Usein ihmiset ajattelevat, että eikö Euroopassa ole mitään muuta tekemistä kuin ryhtyä puuttumaan tällaisiin kysymyksiin, esimerkiksi jonkun tietyn linnun pesimispaikkoja suojaamaan, ja sitten sen takia ei saa rakentaa maanteita tai lentokenttiä alueessa lintu pesii. Julkinen mielipide on tärkeä, koska ei meillä riittävästi onnistunut selvittämään taikka selittämään ihmisiä, mitä biologinen monimuotoisuus tarkoittaa. Edellinen puhuja selkeästi jo totesi, että kyse on siitä, että varmistetaan esimerkiksi elintarvikkeiden tulevaisuus Euroopassa. Kyse on käytännössä hyvin suuresta määrästä ekopalveluita, joi, ja kun tarkastellaan aluetta, kuten Iisa, Itävallan alppeja, ja luonnon monimuotoisuutta siellä, mikäli siellä ei tänä päivänä, siellä ei tulevaisuudessa ei ole kaikkia niitä puita ja puulajia, että tänä päivänä on, silloin lumivyöryvaara olisi paljon suurempi. Ja myöskin veden pinta, meren pinta nousisi Euroopassa. Tämä ei ole vaarallista pelkästään luonnon kannalta, mutta tästä olisi myöskin hyvin paljon kustannuksia, mikäli puolivista monimuotoisuutta ei suojella. Suojelu tietystikin tarvit, merkitsee rahan menoa, mutta tietysti tuomioistuin kun se tekee laskelmia ja tarkastelee, onko sääntöjä noudatettu, sen pitäisi myöskin ottaa huomioon biologisen monimuotoisuuden kunnioittaminen. Ja täytäntöön täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa täytyisi voida varmistaa myöskin hallintopuoli. Biologinen monimuotoisuus voi toimia vain ainoastaan, mikäli kyse on todellisesta verkostosta. Se nähdään verkostosta ja nähdään myöskin erilaisia käytäviä. Ei ole järkevää, mikäli yhdessä jäsenvaltiosta tai yhdellä alueella ollaan hyvinkin kunnianhimoisia biologisen monimuotoisuuden tavoitteiden toteuttamisessa, mikäli samaan aikaan jossakin muualla ja muilla, muilla politiikan osa-alueilla ei tehdä yhtään mitään. Tässä mietinnössä on hyvin pitkälti jo tämä viesti mukana ja toivon, että sen kirjeen kautta, jonka olemme lähettänemässä Vellalle ja Timmermansille, tai olemme jo lähettäneet. Toivottavasti tuollakin tasolla sitten ollaan paremmin tietoisia siitä, kuinka kiireellisesti täytyisi päästä biodiversiteettitavoitteisiin koska mikäli jokin laji on kuollut sukupuuttoon, se on hyvin vaikea enää palauttaa luontoon ja tästä tulee valtavia kustannuksia. Kyse pelkästään muutamasta orkidealajista, vaan koko planeetan elon jäänestä. Sen me hyvin kaikki tiedämme. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Boylan. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, jota tähän saakka tehty, ja yhteistyöhakuisesta lähestymistavasta varjojen kanssa. Ja vaikka tässä nyt on käännösongelmia, niin siitä huolimatta tämä on erityinen, erityisen hyvä mietintö. Tämä on nyt ikään kuin herätys, herätys meille kaikille. Me tiedämme, että me ei ole lähelläkään tavoitteita tämän strategian osalta, ja luonnonsuojelu on kriisissä. Ja sen takia, on, että meillä on mahdollisuus nyt tämän mietinnön kautta vaatia parempaa täytäntöönpanoa. Laajasti sanottuna me kaikki tietenkin laulamme samaa virttä, kun on kysy, kyse näistä asioista, joista mietinnöissä puhutaan. On erittäin tärkeää, että me yllä pidämme luontodirektiivit, lintu- ja luontotyyppidirektiivit. Nämä ovat erityisen hyviä luonnonsuojeludirektiivejä ja senpä takia pitää säilyttää jotain, mitä EU on saanut aikaan. Ei niitä pitäisi äh, niitä ei pitäisi ryhtyä mitenkään purkamaan. Tämä toimivuustarkastus äh, tarkoittaa sitä, että täytäntöön pannaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, eikä heikennetä tai vesitetä sitä sillä aikaa, kun, kun arvioidaan niitä. Se, miten luonnonsuojelu on onnistunut tiettyjen lajien osalta, on kiitos näiden direktiivien silloin, kun ne todella täytäntöön pannaan. Joten tässä ei voida tämän lainsäädännön vaikuttavuutta asettaa kyseenalaiseksi. Tietenkin nyt puhuta, ei puhuta sisällöstä niinkään, vaan huonosta täytäntöönpanosta, ja on tärkeää, että meillä on sellaista lainsäädäntöä, jolla suojellaan lajeja, jotka sitten siirretään äh, kentälle todelliseen suojelutoimintaan. Äh, äh, ja nyt on tarkoituksena saada komissiolta parempaa ohjausta jäsenvaltioille siitä, miten täytäntöönpannan olemassa olevaa säädäntöä ja miten parhaita käytäntöjä jaetaan EU-ssa. Nämä yhdeksän EU-jäsenvaltiota, valitettavasti Irlanti ei ole niissä mukana, ovat näiden yhdeksän, äh, puolen miljoonan äh, kansalaisen lisäksi vetoamassa eu että näitä luonnonsuojelusäädöksiä ei vesitetä. Toivon, että parlamentti pystyy nyt korostamaan tätä tärkeyttä ja että tätä lainsäädäntöä heikentää. Minä olen erittäin tyytyväinen myös, että tähän on otettu mukaan pölyttäjiin liittyvää lainsäädäntöä. Me tiedämme, kuinka tärkeä pölytys on tällä alalla ja se tietysti nämä palvelut, jotka ovat hyvin kalliita viljelijöille, tulevat tätä kautta halvemmaksi. Pölyttäjä hyönteisten korostaminen on hyvä esimerkki siitä, miten biodiversiteettiä pitää jatkossakin säilyttää Toivon, että voimme tarkistuksia käsitellä ja toivon, että varjon, varjoesittelijöiden ja esittelijän välillä saadaan riittäviä suojelullisia toimenpiteitä diversiteetin ylläpitämiseksi. No, Kiitoksia. Sitten Javor. Um, Kiitos. Meidän varusittelemme Rauken ei voi olla paikalla. Minä tulkitsen hänen ajatuksiaan. Ensinnäkin haluaisin tuoda esille sen, että kun katsoo planeetan rajoja, niin kaikki tämä osoittaa, että monimuotoisuuden häviäminen on yksi kaikkein tärkeimpiä kriisejä, kun me ajatellaan ympäristökriisiä ylipäätään maapallolla. Eli meidän täytyy monimuotoisuuden hävittäminen ottaa kaikkein tärkeimmäksi toiminnan alaksi EU-sakin. Sitten monimuotoisuuden strategiamenekseni niin valitettavasti väliarvioinnin pohjalta on vain tajuttava, että useimmat tavoitteet strategiassa ovat jääneet saavuttamatta tähän mennessä. 2020 tavoite on enemmänkin toiveajattelua tai unelmointia kuin totta, kun ajattelee mikä on kehityskulku ollut todellisuudessa EU:ssa. Euroopan unionin ympäristötoimisto on kertonut kertomuksessaan, että jos kehityskulku sitten on ollutkin pari vuoden aikana myönteistä, niin ne liittyvät nimenomaan nykyiseen lainsäädäntöömme, lähinnä liittyen luontodirektiiveihin. Eli jos vain yritetäänkin heikentää tuota lainsäädäntöä, niin menetämme siinä monimuotoisuudessa entisestään. Ja sitten jatkuvasti komissio on selvittänyt toimivuutta ja testannut sitä, mutta siellä on kyllä vielä parantamisen varaa, kun ajatellaan kuinka paljon jäsenvaltiot ja teollisuuden edunvalvontajärjestöt pyrkivät viemään pohjaa luontodirektiiviltä ja sille on saatava loppuun. Kuten esittelijä ja muutamat varsittelijat jo toisivat, toivat jo esillekin, lainsäädännön ongelmana ei ole itse lainsäädäntö, vaan työnpanoa. Monissa tapauksissa, sadoissakin minun maassani, Unkarissa, ei ole ollut suunnitelmia toteuttamista varten, vaikka pitäisi olla selvät toteutussuunnitelmat Natura 2000-verkoston rahoituskin on heikolla pohjalla. Tämä ei ole riittävästi. On mahdotonta todellakaan saada aikaan mitään ilman rahoitusta, niin ikä täällä mainittiin, mutta meidän täytyy huomioida myös horisonttilainsäädäntö, ei pelkästään maatalous, metsänhoito, vaan myös erityissuunnitelmat, liikennepolitiikka, sisävesiliikenteen kehitto niin edelleen. Lopuksi, tehtäkö, tehtäkö tämä aivan selväksi? EUn monimuotoisuuspolitiikka on komission ja jäsenvaltioiden hallitsemaa paljolti, kuten myös monen lobbarin järjestön hallitsemaa. Ja tässä parlamentissa täytyy pitää puolensa. Meidän täytyy evätä tällaiset pyrkimykset murentaa lainsäädäntöä meidän on tehtävä se, koska kukaan muu ei sitä tee. Thank you very much. No. Kiitos. Sitten herra Fronte. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin täällä moni esittely on jo todennut, että väliarviointi kuvaa aika dramaattisen tilanteen. Se, että luonnon monimuotoisuutta on menetetty kammottavan paljon ja viisi vuotta sitten asetut tavoitteet ovat vain yhä kauempana ja tuskin koskaan niihin päästäänkään 2020 mennessä. Tämä on siis lähtökohta myös mietinnössä, kuten myös esittelijöillä, se, että huoli on tullut ainakin hyvin esillä myös tässä mietinnössä. Ja sitten mistä olemme myös samaa mieltä kaikki, kuten täälläkin on nyt kuultu tänään, että kansalaisetkin peräänkuuluttavat suureen äänen, että, on, että ei saa puuttua luontodirektiiveihin, vaan täytyy vain, kuten täällä on todettu, täytäntöönpano niitä paremmin, niin että toiminta, joka siellä on jo taattu, olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa ja saisi aikaa konkreettista tulosta. Kuten on todettu, mietintö on varsin myönteinen, siellä on paljon seikkoja, joista olemme samaa mieltä. Meidän mielestä sitä me teemme kyllä jotakin tarkistuksia, voitaisiin ehkä vielä vahvistaa joitakin kohtia. Minulla on sellainen vaikutelma, en tiedä onko se vain minun vaikutelmani, että perusteluissa esittelys, esittelijän jäljeltä voi, voisi ehkä jotain vahvempaakin tuoda esille. Ja siellä tuodaankin esillä voimaperäisemmin asioita kuin ehkä itse mietinnössä. Esimerkiksi Täällä on lueteltu yhdessä kohdin kustannukset, mitä me menetämme, ja jotka ehkä saisimme säilytettyä, jos toteuttaisimme tehokkaammin lainsäädäntöä, kun meillä on niin paljon kaikenlaisia säädöksiä, jotka voitaisiin ehkä mainita tarkemmin vielä tässä itse mietinnössäkin, eikä vain perusteluissa. Mietintö tähtää nyt seuraava viiteen vuoteen. Siinä käydään läpi tätä hyvin kriittisesti mitä on viiden vuoden aikana saatu aikaan. Ja tästä on paljon tausta olemassa. Siellä on yksi toinenkin tärkeä asia perusteluissa kuitenkin, vaikka kai niin niissä mietinnöissä. Kansalaiset todellakin ovat tätä vaatineet, että Euroopan unionin hyväksymiä säädöksiä monimuotoisuuden tukemiseksi toteuttaisi myös. Ehkä me voisimme myös tätä vielä vahvistaa, että tämä tästä kerrottaisiin tarkemmin kansalaiselle. Ainakin tässä puuttuu vielä, tai ainakin sitä on kovin vähän esillä, mikä on luonnon itsesarvo tai luonnon monimuotoisuuden itsesarvo. Usein ajatellaan vain sitä, mitä se merkitsee ihmiselle, mutta sillä on kaksinainenkin arvo. Ensinnäkin se on rikkautta sellaisenaan olemassaolonsa ansiosta, ja totta kai sitten myös ajatellen ihmisen terveyttä ja hyvinvointia tai ajatellen sosioekonomisia tekijöitä. Ja Sitten lopuksi vielä yksi asia, jota haluaisin korostaa. Kun mietinnön laatia toteaa, että tässä on nelosen, nelonen ja viitonen tärkeimmät näistä tavoitteista, ja sitten kuitenkin käytännössä väliarvioinnissa ei ole juurikaan kalastuksen osalta mitään myönteistä saatu aikaan. Meillä on vain nyt uusi kalastuspolitiikka olemassa – ja sinällään vaikuttaa hyvältä, mutta sitä täytyy vielä täytäntöön panna. Ja sitten meillä on joitakin lajeja, varsinkin Välimeren alueella, jotka ovat uhattuina, siis myös ekosysteemipalveluina. Ja monet kalavarannot on ryöstökalastuksen kohteena. Noin yleisesti ottaen olemme aika paljon samaa mieltä, mutta teemme vielä tarkistuksen myötä joitakin muutosehdotuksia. Kiitoksia kovasti. Sitten herra Florence. Kiitos. No, haluaisin etenkin sanoa, että omassa metsässäni olen huomannut monimuotoisuuden köyhtymistä. Katselen sanattomana, miten se siellä tapahtuu, enkä voi tehdä mitään minun kannaltani voin selittää nyt ensinnäkin, kun minä olin mukana ensimmäisessä biodiversiteettikeskustelussa ja silloin oli paljon hoi toivoa sen suhteen, että asiat kääntyvät parempaan suuntaan, mutta katsokaapa nyt tähän mietintöön. Hyvä esittelijä, minäkään en olisi mitenkään voinut parempaa työtä tehdä voin tukea tätä, niin kuin EPP-läinen kolleganikin sanoi, mutta 80 prosenttia metsistä ja maan pinta-alasta äh, ovat maanviljely tai niin kuin talouskäytössä. Mutta miksi näin? Että jos ajatellaan, että jos tiukennetaan jotain sääntöjä, että, että jotain todellakin muuttuu, ei. Itse asiassa yhteistyö maanomistajien kanssa tästä puuttuu. No tässä itse asiassa tehdään päätöksiä maanomistajia vastaan – ja, ja sehän on huonoa, että minulla ainakin on muutama tuottaja, jolla on 80 000 kanaa sen takia. Ja jos hän on 40 kanaa yli ö, rajan, niin, niin se, hän kärsii siitä taloudellisesti. Eihän tällaisia sääntöjä voida tehdä jos maito on kalliimpaa kuin se säädökset ovat ihan turhia. Meidän pitää tehdä yhteistyötä maataloustuottajien kanssa. E, ja kyllä, ne, kyllä he ymmärtävät. Ja jos me teemme päätöksiä e, tuottajia vastaan, niin silloin asiat menevät ihan pieleen. Ja meillä on koulutettuja e, diplomi maanviljelijöitä, jotka ymmärtävät kyllä ongelman, mutta jos heitä kiristää kaulasta, niin e, eiväthän se tällaisia sitten täytäntöön pane. Ja senpä takia pitäisi ehdottomasti nyt keskittyä siihen, että otetaan mukaan tuottajat ja, ja maanomistajat tähän projektiin. Jos 3000 hehtaaria maata on jollakin, ja silloin biodiversiteettisäännöt ovat siellä ihan turhia. Mutta jos ajatellaan näitä pieniä elinympäristöjä, jos niitä maanomistajien kanssa suojellaan, niin silloin pystytään, pystytään toimimaan. Me emme mitään suuria niin kuin pakolla pysty tekemään, mutta ovat, jos nämä ovat vapaaehtoisilta pohjalta, niin silloin nämä osallistujat, ne toimijat, nimittäin tässä tapauksessahan maanomistajat ja maan, maataloustuottajat ovat osallisia. Ja jos heitä ei oteta mukaan, niin silloin tämä laiva kyllä ajaa karille. Minä olen myös sitä mieltä, että, että tämä viherryttäminen on nyt jo epäonnistunut. Komissio ei ole tehnyt oikeita, oikeita ehdotuksia. Se on, ne ovat kaatuneet, jäsen, kaatuneet jäsenmaissa, koska siellä järjestöt ovat erittäin vahvoja ja me teemme tämmöistä viherryttämistä osittain ja ajatellaan, että no niin, nyt me, me tässä parannamme monimuotoisuutta ja, ja meillä Kölnin ja Ahinin seuduilla tuottajat hyvin tietävät, että mitä tämmöistä viherryttämispiperystä siellä oikein. No eihän se toimi kentällä. Tätä on, toi, tätä on tehty jo 30 vuotta eikä mitään ole saatu aikaan. Meidän täytyy jotenkin tämä ajatus viherryttämisestä täyttää elämällä, pitää keskustella metsästäjien kanssa, koittaa heitä saada mukaan, mutta ei me voida täällä yksin toimia, emmekä eikä tämä nyt toimi Euroopan pääkaupungista nojatuolista sääntöjä laatimalla. Ei, kyllähän me tiedämme, että virheryttäminen ainakin meillä Saksassa on täysin epäonnistunut ja tämä monimuotoisuus minun alueellani ei ole mikään menestys sielläkään. Ja sitten kun me selitä, voimme selittää lapsillemme, että mitä tietty, tietty, tietty lintu, miltä se näyttää, niin sitten vielä lastenlapsille me ehkä voimme näyttää, näyttää tämän pellolla, eikä, eikä ole pelkoa siitä, että ne ovat hävinneet jo aikaa sitten maailmasta very much, Mr. Kiitoksia, herra Brandi. Yes, thank you, Mr. Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin herra Desmakerille hänen erinomaisesta mietintöluonnoksesta ja erittäin vahvasta puheenvuorosta. Uskon, että siellä ei ollut sanaakaan, johon en olisi voinut yhtyä, joten kiitos paljon siitä. Tämän sanottuani tunnen tässä suurta, tämä vain kuulostaa hyvin paljon samalta kuin mietintöni niin viisi vuotta sitten. Minä tulin ihan samoihin johtopäätöksiin, esitin samoja ratkaisuja kuin nytkin. Ja mietinnössä on miltei, mietinnössä on miltei yhtä yksimielisen tuen kuin minunkin mietintöni tuolloin. Uskon, että meidän täytyy olla kuitenkin realistisia me välitämme hyvin paljon biologisesta monimuotoisuudesta täällä valiokunnassamme ja yleisestikin ottaen, mutta samanaikaisesti meidän hallituksemme, joissa on mukana meidän puolueemme, olipa sitten kyse kristillisdemokraatteista, sosialisteista, liberaalista, kenestä tahansa, niin meidän on omat puolueemme hallituksessa eivät kuitenkaan pistä täytäntöön tätä samaa politiikkaa, jota me peräänkuulutamme, joten helppo on tukea yleisesti biologista monimuotoisuutta äänekkäästikin, mutta paljon vaikeampaa on sitten toimia, kun on erilaisia intressejä. Silloin on hyvin vaikea sitten enää puolustaa biologista monimuotoisuutta. Juuri tämä on se syy, miksi minä vahvasti tuen Demesmakerin lausumaa, kun hän vastustaa REFIT-prosessia luontodirektiivin yhteydessä. Meidän täytyy vastustaa tätä voimakkaasti. Aiemmin olen puhunut biodiversiteettikriisistä sanomalla, että se on hiljainen kriisi. Uskon edelleenkin, että se on hyvin hiljainen kreisi, vaikkakin se saattaa olla kaikkein suurin kreisi ikinä. Mikäli neuvosto olisi paikalla, olisin halunnut esittää kysymyksen neuvostolle. Miksi neuvosto järjestää ylimääräisiä Euroopan neuvoston kokouksia aina silloin, kun on kriisi, jokin muu kriisi, mutta se on täysin vaiti silloin, kun on kyse biodiversiteetin köyhtymiskriisistä. Neuvosto ei pakahda mitään silloin. Kenties neuvosto voisi vastata kysymykseen. Ilmeisesti biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen on paljon suurempi haaste Euroopalle kuin nykyinen pakolaiskriisi. Kuinka monta neuvoston kokousta on jo omistettu pakolaiskriisille? En usko, että neuvostossa koskaan tullaan keskustelemaan biologisesta monimuotoisuudesta. Kenties neuvosto voisi vastata tähän. Toinen syy joka osoittaa, miten vaikea tilanne on, kun on kyse eri suuntaan viivistä intresseistä, kun on kyse maatalouspolitiikasta. Me helposti syytämme jäsenvaltiota, mutta me itse vesitimme yhteisen maatalouspolitiikan viherryttämispyrkimykset täällä meidän omassa parlamentissamme, joten kyse on jälleen kerran ristiriidoista. Meidän periaatteemme eivät ole niin vahvoja kuin ne pitäisi olla, joten olkaan periaalistisia tämän asian suhteen. Yksi kysymys komissiolle. No net loss periaate, ei netto tappio periaate, ei netto tapeta periaate. Milloin voimme odottaa komissiolta konkreettisia ehdotuksia tämän suhteen lopuksi täytäntöönpanosta? Tämä on vielä edelleenkin valtava ongelma. Luonnon tilaa koskeva ympäristöviraston raportti, soira raportti tämän selkeästi osoitti. Yksi täytäntöönpano-ongelma on Maltalla harrastettu lintujen metsästys. Kun tulin parlamenttiin vuonna 2009, silloin komissio antoi tiedotteen jota nyt siteeraan. 10. syyskuuta 2009 tuomioistuin vahvisti, että keväinen lintujen metsästys Maltalla on vastoin EUn lakia. Tämä oli siis kuusi vuotta sitten. Pilolle lähetettiin viimeksi kirje komissiolle lintumetsästyksestä Maltalla, taisi olla pari viikkoa sitten. Miksi Herran nimessä ei vuonna 2015 vielä Euroopassa voida hoitaa tällaista asiaa kuntoon, mikäli yksi ainoa pieni jäsenvaltio tai suuri jäsenvaltio ei kerta kaikkiaan pistä kunnolla täytäntöön lainsäädäntöä eikä kunnita sitä, niin miksi ihmeessä me emme pysty pakottamaan jäsenvaltiota näin tekemään? Kenties komissio voi selittää minulle, Miksi tämä on niin vaikeaa? Koska minä en kerta kaikkiaan ymmärrä. Mikäli emme pysty tähän, niin miten ihmeessä ikinä voimme päästä omiin biologista monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiimme. Minä kysyn vain. Kiitos. Ja nyt Rova Schreiber direkt. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb eh, veel energie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä on monia asioita mukana tässä mietinnössä. Minä luin tämän mietinnön erittäin tarkkaan ja olin kuunnellut esittelijä, varjoesittelyitä ja muita kollegoita ja minulla on edessäni toinen raportti tai kertomus Alankomaissa pormestariita ja edustajat, muunkaan luettuna maaseutualan järjestön edustajat ja monetkin muutkin järjestöt ovat kirjoittaneet neille kirjeen – ja todenneet, että mikäli Eurooppa jatkuvasti suoltaa uusia sääntöjä, tästä tulee vain ongelmia. Ja kun on kyse luonnosta, kaikki, ei, kaikki lainsäädäntö ei voida uudelleen avata, mutta kun kuuntelin esittelyä varjoesittelijöitä, niin minä katsoisin, että minun maassani kun on pulma kohtia ja miten ongelmia on ratkaistu, tämä täytyy ottaa myöskin huomioon. Olemme saaneet Biden ministeriltä kirjeen ja mikä sen lukee. Ja myöskin Veduen pormistarin kirjeen. Niin, tuolta puolta on lähdetty kirje Eurooppaan ja ihmetä tätä asiaa. Minä toivon, että te, valiokunta myöskin voisi tutustua tähän kirjeeseen. Ja tästä voitaisiin kenties keskustella ja sitten todellakin auttaa ratkaisemaan näitä pulmakohtia, jotka liittyvät luonnonsuojeluun. En nyt muista ulkoa tätä paperia. Monet jäsenvaltiot ovat olleet pulmissa Natura 2000 lainsäädännön täytäntöönpanossa. Alankomaissa on hyvin paljon pistetty täytäntöön. Ja mitä seuraamuksia tästä sitten on ollut? Mitä seuraamuksia voidaan tehdä? Mikäli maissa, kuten Alankomaissa, on ollut ongelmia Natura 2000 lainsäädännön täytäntöpanosta. Tässä on ollut vaikutusta luonnolle, taloudelle ja koko yhteiskunnalle. Tuon artiklan mukaan Habitat-direktiivi on asia, jonka suhteessa täytyy ottaa huomioon täytäntöpanon säännökset, taloudelliset sosiaaliset normit. Ei voida puhua minkälaista johdonmukaisuudesta silloin kun on kyse lainsäädännöstä lintu- tai habitat-direktiivin osalta. Esimerkiksi kohta 17 on tästä esimerkkinä. Ja kun on kyse täytäntöönpanosta, juridisella tasollakin on hyvin paljon epäselvyyksiä vielä jäljellä. Esimerkiksi jotkut periaatteet, mikä on merkittävä ja asia, mitkä seikat ovat merkittäviä, mitkä ovat yleisen edun mukaisia asioita. Täytä, tulkinnoissa on eroja. Nyt täytyisi voida parantaa tilannetta antamalla ohjenuoria komission puolelta, jotta selvyyttä saataisiin enemmän itse direktiivin. Tämä parantaisi oikeudesta varmuutta ja muutenkin selkeyttäisi tilannetta. Päätösosassa kohdassa 16 puhutaan ympäristön kannalta epäkelvoista tukiaisista. Mikä on haitallinen tukiainen? Mikäli miljoonia euroja käytetään tukiaisiin Alankomaissa ja esimerkiksi Saksassa, niin, niin minä olisin selkeyttä myöskin tähän. Mitä sitten jäljellä, mikäli mitään tukia ei enää ole? Kohta 17 se, mitä lintu- habitat-direktiiveihin. Ja todetaan, että tämä on toistoesimerkkejä hienosta lainsäädännöstä. Mutta täytäntöönpanossa on kuitenkin liian paljon ongelmia alankomaissa ja muissakin maissa. Kaikki elementit ovat mukana direktiivissä, mutta ei mitään selkeää täytäntöönpano. Maan omistajat eivät saa riittävästi tietoa eikä heitä saa mukaan suunnitteluun. Aivan liian paljon on byrokratia edelleenkin, liian paljon keskitytään poliittiseen ideologiaan ja aivan liian vähän siihen, mihin ihmisiä jotka käytännössä toimivat tasolla. Kohta 13.14 implisiittisesti syyttää kalastusta ja maatalouspolitiikkaa kaikesta, mutta muita sektoreita ei mainita. Alankomaissa usein on toimia, jotka ovat tieteellisesti ristiriitaisia tieteellisen tiedon kannalta. Toiminta ovat erittäin rankkoja joskus, jo esimerkiksi tyyppipäästöjen osalta ja kun on se karjanhoidosta. Minun maassani täällä on merkittävä seurausta lainsäädännöllä. Ja entä sitten kun on kyse maatalousalan perheyrityksistä ja rakennustoimista, haluammeko todellakin noudattaa tällaisia periaatteita, jotka sitten ovat turmiaksi maanviljelijälle. Katson, että minun maassani monellakin alueella toimet ovat erittäin rankkoja, erittäin ikäviä maanviljelijän kannalta. Entä sitten että Mikäli metsiä ei voida kaataa, ne mätänevät pystyyn. Ja metsän omistaja on tästä hyvin näreissään. Metsistä ei voi sitten enää pitää huolta ja monia muitakin rajoituksia on. Ja usein puhutaan jäsenvaltioissa kansallisista omista säännöksistä, kun ohje nuorilla tai suuntaviivoilla, että komissio antaisi, voitaisiin ratkaista monia ongelmia. Ja kun on kyse maaseudulla toteuttavasta rakennusten rakentamisesta ja muista toimista, silloinkin pitäisi paremmin pistää täytäntöön säännöksiä ja hankkeet, jotka eivät suoraan liity alueen kehittämistä suojeluun, niin voidaanko tällaisia yhdistää sitten muihin hankkeisiin ja mitenkä pystytään arvioida arvioimatta seuraamuksia, joita rakennustoiminnalla on alueelle. Tässä on ongelmia. Ja kun tarkastellaan kansallisia toimijoita, kansalliset toimijat usein vain kumileimaisen tavoin hyväksyvät hankkeet, koska ne eivät ole varmoja, että luonnon luonto, mitä vaikutuksia hankkeista on luontoon. Puheenjohtaja, tietystikin te ihmettelen, mitä herra Rauha Schreier tässä nyt kailottaa. Valkineiden direktiivi on tässä muistettava. Minä kyllä haluan suojella luen, luontoa, olen luonnon puolella, mutta kun on kyse monikaisista yrityksistä, jotka hankkivat maata halvalla, niin sitten ne toimivat to, tavalla, joka ei koskaan ole ollut tämän lainsäädännön tarkoitusperänä, mutta kuitenkin on seurausta tästä lainsäädännöstä. Kiitos Anja. Nyt Kianaro. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja Kiitos kollegalle hyvästä mietinnöstä. Korostaisin yhtä mielestäni tärkeää seikkaa. Kuinka paljon on täytäntöön pantu direktiiviä, miten on arvioitu niiden tehokkuutta. Kyllä meillä on muun muassa Habitat-direktiivi olemassa, jota on täytäntöön pantava perusteellisesti. Minä korostaisin vielä yhtä hyvin ilmeistä seikkaa. merikotkat ovat olleet kohteena. Ja me tiedämme, kuinka paljon ne ovat kalakantoja ehdyttäneet. Säännöstöä on, mutta mitä vaikutusta ei. Ehdottaisinkin, että katsotaan mitä myönteisiä vaikutuksia mahdollisesti on direktiivillä, jos on. Sitten jäsenvaltioita ja komissioita on kehotettu tekemään aloitteita pölyttäjistä se on toki olennaista ja minä kuitenkin toteaisin vielä, että meidän ryhmämme esitti jo vastalauseen, mutta suuri osa valiokunnasta ei halunnut tukea meidän aloitettamme. Emme näitä suurhankkeita ehkä voisi aloittaa ihan arkisista hankkeista, jotka olisivat tehokkaita ja sopua lisäävää. Ja, vielen Dank. Kiitos. Sitten annantaisin siis mielelläni seuraavaksi puheenvuoron Euroopan komissiolle. Rouva Duusoko täällä on paikalla. En tiedä, äänsinkö nyt ihan oikein hänen nimensä. Pitää vielä vähän harjoitella. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt komission puolesta toivottaa tätä, tämän mietinnön tervetulleeksi jonka nimisleikkaus on, on tehnyt ja mitä te ovat tehneet. Tässä selkeästi tuodaan esille tärkeimmät elementit, jotka komission omassa lausunnossa oli mukana. Tässä käydään nämä tavoitteet kohta kohdalla läpi ja korostetaan sitä, kuinka tärkeätä luonnon monimuotoisuus on ja ekosysteemipalvelut ovat meidän taloudellemme ja kestävälle kehitykselle. Komissio omassa raportissa tuotiin esille se, mitä tapahtuu, jos tavoitteisiin ei päästä ja mitä täytäntöönpano ongelmia vielä on ja missä tarvitaan vielä lisää ponnistuksia ja uskon, että tässä tarvitaan vielä lisää toimia. Korostaa myös sitä, mitä komissio on, omissa johtopäätöksissään tuonut esille. Näistä eri kysymyksistä herra Berderille Äh, haluaisin vastata, että on totta, että me katsomme Euroopan parlamentin johtopäätöksiä ja neuvoston johtopäätöksiä myös, jotta pystyisimme määrittämään äh, tarvittavat toimenpiteet äh, Brandlille. Me olemme jatkuvasti katsomassa, miten monimuotoisuuden hävi, hämiäminen voitaisiin reuna-alueilla vähentää ja meillä on järjestetty kuulemistilaisuus ja me olemme pyytäneet lisätyötä, jotta voisimme vaikutusten arviointia tästä jatkaa ja katsomme, miten jatkossa asia viedään eteenpäin lähikuukausina. Mitä sitten tulee kommentteihin ja mietintöihin? niin me kirjamme ylös nämä toimivuustarkastukseen liittyvät kommentit luontodirektiivien osalta. Komissio tällä hetkellä analysoi todisteita ja näyttöä ja tuo sitten alustavat tuloksensa 20. marraskuuta pidettävässä konferenssissa esille. Kiitän kaikesta tehdystä työstä ja, ja odotamme lopullista mietintöä. Kiitos. Ja, ich möchte auch von hier... Kiitos. Haluaisin täältä myös kiittää erityisesti kaikkia keskustelun osallistuneita. Ennen kuin annan takaisin puheenvuoron Mark niin täytyy sanoa, että tämä on erittäin hyvä mietintö. Haluaisin sanoa kuitenkin, että Euroopan neuvostolle antaisi mielellä niin puheenvuoron, koska sille esitettiin aika paljon epämiellyttäviä kysymyksiä ja Minähän olen täällä tässä roolissa vain vierailevana tähtenä, mutta ehkä kuitenkin voin tehdä sen johtopäätöksen, että neuvoston pitäisi tulla tänne nyt toimimaan. Nimittäin mehän emme pelkästään kärsi, eikä ja komissio kärsi, kärsi yksin, eli me molemmat kärsimme neuvoston toimien puutteesta ja nyt koitamme puheenjohtajaa motivoida siihen, että asia menisi eteenpäin. Nyt herra Demesmaaker, teillä on viimeinen sana. Kiitos kovasti, herra puheenjohtaja. Olen kovin iloinen, kun kuulen, että kuitenkin sopu on tärkeimmistä kohdista löydettävissä. Kiitos kaikille kollegoille rohkaisun sanoistakin. 2020 tavoitteet on saavutettava, siksi tarvitaan enemmän poliittista tahtoa Jotta saadaan aikaan aitoa edistystä, meidän täytyy enemmän täytäntöönpanoa, tiukempaa toteuttamista, huomioiden kaikki politiikan lohkot. Emme halua tarkistaa luontodirektiivejä. Minä olen tarkalla korvalla kuunnellut varjoesittelijöiden näkemyksiä, kuten muitakin kollegoja. Toki myös kritiikkiä ja nyt jatkan ehkä hollanniksi, jotta voin olla Sairi vastata. Eh, Mietinnössä tehdään selväksi, että me haluamme kaikkien osapuolten yhteistyötä. Alueelliset toimijat ja paikalliset toimijat halutaan mukaan yhteistyöhön ja tietysti myöskin maanviljelijät. Komissio on todennut alankomaiden osalta, että Euroopassa direktiivissä on riittävästi joustavuutta. niin ongelmat, joita te luettelitte, liittyvät, liittyvät pikemminkin alkomaissa toteutettavaan täytäntöönpanoon. Ette te voi syyttää itse direktiivä näistä ongelmista suoraan sanottuna. Odotan jatkossakin rakentaa yhteistyötä tarkistusten jättämisen yhteydessä. Tietystikin teksti voi olla parempi ja sitä voidaan vahvistaa, jotta voimme lähettää parlamenttina vahvan signaalin asian osalta. Kiitos. So, vielen Dank. Kiitän. Haluaisin muistuttaa teiltä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 16. marraskuuta ja äänestys Envissä 21. tai 22. joulukuuta. Ja onneksi sihteeristä nyt ei ole siirtänyt sitä 23. joulukuuta, ja parlamentissa äänestys tammi- tai helmikuussa 2016. Siihen mennessä meillä on vielä aikaa tavata keskenämme ja päästä hyvään lopputulokseen. No niin, hyvät naiset ja herrat, menen eteenpäin esityslistalla seuraavaan kohtaan, kohta viisi, kyseessä sitäs, ja keskustelu komission kanssa aiheesta vaalaat ja annan nyt siellä Kaltailille puheenvuoron Keith Taylorille vihreistä. Eikö hän ole paikalla vai onko? Olen minä täällä. Komissio tietää, että kaikkiaan 311 yksittäistä valasta, delfiiniä tai pyöriäistä, joita on pidetty 32 laitoksessa 15 jäsenvaltiossa. Ja se on monia eri lajeja, valaita ja useita delfinille ja muassa Amazonjoista. EU sääntelee direktiivillä 9922 näitä laitoksia. Sen avulla pyrittiin monimuotoisuutta myös säilyttämään. Eilisiltana televisiossa oli hyvä ohjelma, että nämä saattaa jopa tuhat mailia matkustaa päivässä jopa 60 metrin syvyyteen sukeltaa, mutta toisin on vankeudessa, koska tämä on vain yksi prosentti siitä, mihin he voivat päästä luonnossa vankeusolosuhteissa ei voida meriympäristöä mallintaa. Kyse on pienistä altaista ja usein siellä oli minkälaisia virikkeitä yleensä. Ja kun ei ole tilaa, niin suuret eläimet kärsivät ongelmista, eli esimerkiksi toistuva käyttäytyminen. Tämän lisäksi vak vankeudessa olevat valat ja muut joutuvat tekemisiin lajien kanssa, jotka ovat eri alueelta tai edustavat muita lajeja. Se johtaa esimerkiksi dynamiikkaan muutoksia. Näin tulee aggressioita, hallintaa, sairauksia, vahinkoja, jopa kuolemantapauksia vankeudessa. Yksilöt eivät pysty pääsemään pakoon hyökkäyksistä kun ihmiset ovat vastuussa rikoksista, niin heidät panna vankilaan. Ja sitten on valitusoikeus. Tällainen oikeuskäsittely. Mutta eläimille ei tällaista valinnan vaihtoehtoa ole. Kaksi kysymystä komissiolle. Kun kerran on eläintarhassa direktiivissä tietyt määräykset annettu, että jos ihmisiä pidetään olossa, joilla pyritään tyydyttämään biologiset ja luonnon edellyttämät tarpeet yksilölajien kohdalla, mutta antamalla myös lajikohtaisia virikkeitä, niin voisiko komissio antaa yksityiskohtaisempaa tietoa, minkälaisissa altaissa tai tämä voidaan taata, kun ne ovat ehkä noin prosentti siitä, mikä on luonnonympäristössä tämä tila. Voidaanko näin tyydyttää eri valaslajien tarpeet EU-delfinaarioissa? Toinen kysymykseni, jos sopii. Kun meillä on tieteellistä näyttöä olemassa, nimittäin, että tällä on vaikutusta eläinten sosiaalisen käyttäytymiseen ja älylliseen kykyyn, niin voisiko komissio ajatella antavansa osvittaa jäsenvaltioille, jotta voitaisiin sopivuutta tarkistaa, että voidaan kun joitakin luonnonlajeja pitää vankeudessa ylipäätään. Kiitos. Kiitos, Rova Dionaro. Merci, Monsieur le Président. Euh, alors qu'un rebelle... Kiitos puheenjohtaja. Tähän asiaan on herätty lähden liian myöhään ja, ja senpä takia tämä vankina pidettävien eläinten tilanne on jo, jo hälyttävä. Yli kol, lähes 300 orkkaa ja muita valaita on yli 300 ää, äh, äh, laitoksessa. Ja näihin liittyy ongelmia. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy näiden eläinten elinolosuhteet kun ajatellaan millaisiin äh, oloisiin, oloihin ne ovat, äh, ne ovat syntyneet. Ja toisaalta äh, miten onnettomat elinolosuhteet näillä eläimillä on näissä laitoksissa ristiriidassa kansainvälisen sukupuuttoon kuolevien tai uhanallisen olevien eläinten yleissopimukseen liittyen jos nämä 200 kilometriä ajavat tai joutuvat uimaan ympyrää, niin eihän se ole normaalia täyttäytymissä Nämä eivät pysty näissä muutaman metrin, 10 neliömetrin altaassa tämmöistä luonnon toimintaa toteuttamaan. Nämä erilaiset esitykset, joissa on kova musiikki, ovat valtavaa kärsimystä eläimille. Voisiko komissio nyt ottaa kantaa näihin, näiden eläinten hyötykäyttöön? Niillä on stressiä, silloin kun ne eivät, ne eivät pysty jatkamaan sukuaan ja nämä osoittavat sitä tai vaativat sitä, että pitää tuoda uusia eläimiä tällaiseen kaupalliseen käyttöön. Voisiko komissio antaa kantansa siitä, mikä on unionin rooli siitä, kun jo 96 vuonna pakotettiin, että delfinaarioiden pitää säilyttää tai pyrkiä ylläpitämään lajeja ja tutkimaan ja valistamaan yleisöä. Ja itse asiassa tällainen villieläinten hyödyksikäyttö kaupallisissa oloissa – ei ole sellaista, mitä Euroopassa pitäisi nähdä. Komissiolla pitäisi olla tarkempi, tarkempi visio siitä, että tällaisia huonoja laitoksia edelleenkin sallitaan markkinoille. Kiitos. Nyt sitten Ayuso seuraavaksi. Kiitoksia, puheenjohtaja Katsotaanpa. On suorastaan kammottavaa. Su- palan ja eläinten kohtelu on suorastaan kammottavaa. Ajattelen tässä lähinnä delfiinejä. CITES-sopimuksen velvoitteita täytyisi kunnioittaa myöskin niiden ihmisten, jotka pitävät näitä eläimiä vankeudessa. Vuoden 2003 laki lainsäädäntö, joka liittyy eläinten kasvien suojeluun, pitää myöskin asettaa kunnian. Es- Espanjassa esimerkiksi pidetään delfiinejä vangittuina. Sikäli kun minä tiedän, tilanne ei ole sellainen kuin mitä te kuvasitte. Niistä huolehditaan ja niitä suojellaan. Lisäksi eläimiä käytetään lasten kasvattamisen koulutukseen ja suurin osa delfeistä itse asiassa syntynyt vankeudessa. Ja minusta vaikuttaa siltä, että niitä pidetään oikein hyvissä olosuhteissa. Tämä ei, niiden kohtelu ei millään tavalla ole ainakaan Espanjassa sellaista, mitä te juuri kuvasitte, sikäli kun minä tiedän ja sikäli olen nähnyt. Kenties jossakin muualla tilanne on surkeampi. En tiedä, kuinka te voitte arvioida stressiä, jota delfiinit kärsivät ja miten meluja muut vaikuttavat delfiineihin. Minusta delfiinit näyttävät oikein tyytyväisiltä. jos olen käynyt, kunnioitetaan säännöksiä, olosuhteet riittävän hyvät. En ole kenties käynyt kaikissa delfinaarioissa, mutta niissä, joissa olen käynyt, siellä kyllä pidetään hyvää huolta valansukuisista eläimistä. Puhun nyt omasta maastani, jossa on kolmas osa Euroopan delfiineistä. En tiedä, mikä teillä muissa jäsenvaltioissa kuitenkaan on. Juso, mistä Kiitos. Seuraavaksi herra Afronte. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Rova Ayuso, ei tässä ole kyse siitä, miten näitä pidetään vangittuina, vaan siitä, noudatetaanko sääntöjä. Tässä on kyse enemmänkin vielä valistuksesta ja kulttuurisista kysymyksistä ja me tiedämme tieteen perusteella eh, tiettyyn rajaan saakka. Tietysti tieteen perusteella on pystytty osoittamaan, että nämä älykkäitä eläimiä, tuntevia sellaisia. Ja, ja silloin, kun näitä eläimiä pidetään vankeudessa, vaikka kyse olisi hienoista olosuhteista, sääntöjen mukaisista, niin nämä ovat edelleenkin vangittuina. Ja ne tietävät sen koska tietävät sen oma, omatunnossaan. Ja pari 30 vuotta sillä oli tietty merkitys ja haluttiin tutustuttaa ihmisiä näihin eläimiin. Ja nämä olivat aika vieraita lajeja useimmille ihmisille aikanaan, mutta nyt nämä ovat niiden lajien joukossa, jotka eniten kiinnostavat ihmisiä. Ne kiinnostavat myös luonnon suojelun näkökulmasta Se, mikä meillä rakenteilla ja laitoksilla aikanaan oli ajatellen luonnon suojelua, niin se on mennyt ohi, mutta nyt ei ole mitään perustetta sille. Ei näillä saada aika luonnon suojelua. Ne, jotka vankeudessa syntyvät, niin niitä ei enää voida luonnonympäristöön päästääkään. Se, mitä valistusta on harjoitettu tai koulutusta, niin kyllä niitäkin on ollut ja niilläkin oma arvonsa, mutta jos lapsille opetetaan, että voidaan meidän ilomme vuoksi lipun maksamalla, jos pienessä autassa näitä eläimiä, niin ei se ole mikään koulutusohjelman perusta kyllä sekään. Tai se, että pannaan delfiini taulamaan tai tanssimaan musiikin tahdissa. Ja usein tässä on taustalla muita poliittisia tai kulttuurisia tekijöitä. Ja, ja me haluamme saada aikaan kulttuurimuutoksen. muutoksen ja se, mitä parikymmentä vuotta sitten oli mahdollista, niin sellaista ei näe saa sallia meidän alueella, kun on kyse vankeudessa elävistä älykkäistä eläimistä. Kiitos. Rova Kyllönen seuraavaksi. Thank you, Chair. Thank you, colleagues. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Olisin esittää vain yhden kysymyksen komissiolle. Kuinka komissio aikoo hoitaa delfinaarioiden sulkemiseen. Suomessa esimerkiksi ollaan sulkemassa delfinaarioita. Mitä tapahtuu sitten, kun yksityiset elämät jäävät eläkkeelle? Tuleeko komissio auttamaan luomalla esimerkiksi keskuksia nyt on vankeudessa oleville palansukulisille eläimistä, kun ne eivät eläkkeelle tai delfinaroita suljetaan. Aikooko komissio auttaa? Kiitos. Seuraavaksi kollega Eek. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, niin tässä on tullut esille jo usean otteeseen, että erilaiset valaslajit ovat älykkäitä, niillä on tietoisuus moraalis analogista käyttäytymistä ja monet, paljon on näyttöä siitä, että ovat erittäin kehittyneitä eläimiä, nisäkkäitä. Ja eläintieteilijänä voin sanoa, tai eläinoikeus, äh, taistelijana voin sanoa, että näiden äh, eläinten moraalis analoginen käyttäytyminen on sellaista, että niille pitää antaa tiettyjä perusoikeuksia voi, jos ajatellaan delfinen käyttäytymistä, minulla muutama vuosi sitten oli mahdollisuus Trico Barin kanssa äh, äh, tavata. Hän oli tämmöinen äh, delfiinien kouluttaja Flipper TV-sarjaan liittyen. Ja itse asiassa tässä oli kyse vankeudessa olevasta delfiinistä, jolta, jolta kieltäydyttiin, jolle kieltäydyttiin antamasta ravintoa, jotta se oppisi tiettyjä temppuja, mutta se tappoi itse itsensä hakkaamalla päätään betoniseinään niin kauan, kunnes se kuoli. Joten ihan selvä merkki siitä, että eläin, kuten ihminenkin, kärsii vankeudessa. Ja kun ajatellaan moraalisesti kehittynyttä Eurooppaa, jossa pitäisi päättää, pitää antaa eläimille tiettyjä oikeuksia, varsinkin sellaisille eläimille, joilla on selkeä, jotka osoittavat selkeää tietoisuutta kuin nämä merinisäkkäät. Ja kysymys komissiolle, miten komissio arvioi eläinten oikeuksia tällaisille lajeille tänä päivänä ja myös jatkossa? Kiitos. Kiitos herra Ek seuraavana herra O'Brien komissiosta, ja hänelle tulikin tässä jo kysymyksiä esille. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um... Kiitos kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin olemme kirjanneet ylös täällä kuulut huomiot liittyen parlamentin puheenvuoroihin – on tärkeää korostaa sitä, että totta kai valaitten ja muiden säilyttäminen on erittäin tärkeää meidän direktiivienkin pohjalta, mutta luonnonympäristössä eläintarhadirektiivi täydentää luontosäädöstöä, kun tässä puhuttiin nimenomaan luonnonsuojelutoimenpiteistä, kun ajatellaan luvan myöntämistä ja tarkastuksia. Direktiivin tarjoamat toimenpiteet jäsenvaltion varten liittyvät koulutukseen, tutkimukseen, tietoisuuden lisäämiseen, se, että pidetään hyvää kirjaa, estetään niiden pakoon pääsy ja pidetään huolta myös oloista, ja totta kai se tuli eniten esille puheenvuorossakin. On erittäin tärkeää myös se, että ihmiset huomaavat sen, että direktiivi perustuu vakaasti subsidiariteettiin enemmän kuin luontodirektiivi konsonaan jäsenvaltioiden hartioilla on päättää toimenpiteistä ja esimerkiksi se, että meillä ei ole mitään komiteaa olemassa tämän pohjalta eikä raportointimekanismiakaan. Eli jäsenvaltioita ei edellytetä raportoimaan komissiolle toimenpiteistä. Mutta kun tämä huoli nyt tuli esille, niin meillä on kyllä hyvien käytänteiden ohjeistusta annettu tänäkin vuonna. Keskustelen sidosryhmien jäsenvaltioiden kanssa aiheesta, myös eläintarha- ja akvariojärjestön kanssa ja muidenkin Bone Free-järjestön kanssa muun muassa, jolla on tietenkin vähän eri näkökulma tässä keskustelussa. Siellä on huomioitu myös valaat ja vastaavat lajeet. Komissiossa emme yleensä anna ohjeistusta koskien jotain tiettyjä eläinlajeja – ei meillä asiantuntemustakaan siihen, että voitaisiin sanoa, kuinka paljon tarvitaan tilaa valaitteen ja muiden lajien säilyttämiseen. Me ajattelisimme, että kun jäsenvaltiot velvoitteitaan hoitavat direktiivin nojalla, hoitavat myös tieteelliset perusteet kuntoon, että noudatetaan sitten säännöksiä. Me emme ole ajatelleet, että me lisää ohjeistusta tässä vaiheessa annettaisiin, valaisiin liittyen, kun niitä pidetään vankeudessa. Ei myöskään, jos ajatellaan, jos jotain ollaan sulkemassa, jos näitä valaita on ollut. Meillä on yleistä ohjeistusta olemassa. Ajatellen niitä määräyksiä tai niitä laitoksia, jotka eivät välttämättä täytä direktiivin määräyksiä yleisemmin sen takaamiseksi, että kun siellä eläimiä on, että heitä ei olisi ehkä kohdeltu kunnolla, kun laitokset suljetaan. Me olemme valmistelemassa arviointia direktiivistä osana REFIT-ohjelmaa. Ihan niin kuin tehdään toimivuustarkastuksessakin luontodirektiivien kohdalla. Totta kai tuossa arvioinnissa me myös haemme sitten tietoja jäsenvaltioista, sidosryhmiltä, kun huolia on ollut täytäntöönpanossa, mukaan lukien valaat, delfiinit ja pyöriäiset. Meidän mielestämme me olemme jo tähän sitoutuneet ja ensi vuonna lähinnä se toteutuu. Ja se on oikeastaan paras mekanismi, jossa voidaan sitten tarkemmin miettiä niitä asioita, joita täälläkin on tullut esille. Kiitos. Ja, vielen Dank. Mm. Kiitos. No niin, me saimme keskustelun päätökseen ja haukataan vähän ilmaa, odotellaan vierasta ja puheenjohtaja tulee paikalle. Oli kiva istua täällä edessä. Täytyy vain vistinä sanoa, että toivottavasti olen ensi vaalienkin jälkeen täällä. Sì, sì, sì. Ok. okay. Dear colleagues. Hyvät kollegat, emmeköhän voi jatkaa kokoustamme. Me aiomme nyt keskustella aiheesta kohti uutta kansainvälistä ilmastosopimusta Pariisissa – Meillä on täällä myös tilaisuus käydä tätä keskustelua herra Werner Hoyerin kanssa, eli Euroopan investointipankin pääjohtajan kanssa. Tervetuloa herra Werner Hoyer, EIPn pääjohtaja. Me todella käymme hänen kanssaan keskustelua odotuksista liittyen kansainväliseen sopimukseen COP21 liittyen varsinkin rahoitukseen, koska se on ollut ongelmana – mutta se on keskeisessä asemassa neuvotteluissa. Tämä on todettu myös meidän hyväksymässämme valiokuntaloitteessa mietinnössä. Se hyväksyttiin parlamentissa 14. lokakuuta. Se on myös meidän valtuutuksemme 15 jäsenellemme meidän valtuuskunnassamme. Toivotan tervetulleeksi myös herra Jonathan Taylorin, EIPn varapääjohtajan. Annan välittömästi puheenvuoron herra Werner Hoyerille. Te voitte alustaa. Sen jälkeen perinteisen tapaan ensimmäisessä kierroksessa kysymyksiä ja sitten vastauksia niiden perään sitten vielä toinenkin kierros. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä herra Lävi ja hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On todella suuri ilo minulle ja varapuheenjohtaja Taylorille ja, ja meidän pysyvän edustajan eh, täällä olla paikan päällä keskustelmassa COP21-kokouksesta. Eh, Aika on erittäin sopiva. Me olemme istuneet ja tehneet yhteistyötä New Yorkissa äh, kestävien ja kehitystavoitteiden osalta. Olimme Limassa äh, Maailmanpankki IMF-kokouksessa tämän COP21-kokouksen valmistelu ja varten. Ja myös olemme yhteistyötä tehneet Ranskan ystävästä. Kolme viikon kuluttua siis Olemme Pariisissa kaikki tai katsomme sitä kohti, jossa 196 osapuolta on hyväksymässä Pariisin pöytäkirjaa, joilla pystyttäisiin rajoittamaan ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen teollista aikakautta edeltävän tasoon verrattuna. Jos hallitukset tekevät järkevästi yhteistyötä yritysten kanssa, sijoittajien kanssa, niin silloin tämä pääsemme vähäpäästöisempään talouteen ja yhtä lailla ylläpidämme kasvua ja työpaikkoja ja ja kehitämme eurooppalaista teloutta. Jotta tämä kuitenkin voisi tapahtua, on hyvin tärkeää, että saamme ilmastorahoituksen paikoilleen EUn pankkina EIP on suurin monenvälinen kehityspankki, kun ajatellaan ilmastoprojektien rahoitusta. Me olemme suurin monenvälinen kehityspankki joka tapauksessa, mutta erityisesti teemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen alalla. Ja tämä Limassa kävi selvästi esille, kun meillä oli monenvälisten pankkien kanssa yhteistyö ja EIP oli ikään kuin etulinjassa vakuuttaakseen muut osallistujat muista monenvälisistä näistä rahoituslaitoksista, jotta otettaisiin hieman kunnianhimoisempia tavoitteita ilmastonmuutoksen osalta. Me, meillä on 100 miljardin eh, rahoitus ilmastotoimiin vuoteen 2020 mennessä ja rahoittaessaan meidän tarkoituksemme on saada aikaan eh, yksityistä ja julkista joukkorahoitusta Keskimäärin 30 prosenttia projekteista me rahoitamme, joten nämä rahoitusmäärä ilmastoinvestointiin on paljon suurempi kuin tuo 100 miljardia. Mutta meillä on laajempikin vaikuttavuus markkinoihin. Me haluamme tukea sellaisia aktiviteetteja, jotka käyttävät ympäristö, sosiaali- ja, ja, ja sosiaalisia kriteereitä ja, ja seurantaa. eu pankki on ainut monenvälinen kehityspankki, joka toimii kaikissa EU-maissa ja kehitysmaissa, kehittyvissä talouksissa, joihin EUlla on yhteyksiä. Sen takia meillä on hyvä paikka jakaa tietoa projekteista EUn e sisällä ja EUn ulkopuolelle. Mutta kun eu pankkina meidän, me kehitymme, keskitymme EU, projekteihin. Kasvihuonekaasujen välttämisellä on globaalit vaikutukset riippumatta siitä, missä nämä projektit toteutetaan. Ja se, mikä on EUlle hyvä, on hyvä myös muille, muille maille tässä maapallossa, tällä maapallolla. Kehitysmaat hyötyvät globaaleista ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista. EU-ssa me 2,1 miljardia rahoitusta kehitysmaille. Meiltä on annettu kehitysmaille, siis AKT-maille ja ulkoisen lainanatovaltuuden maille ja toivon, että uudistatte tämän valtuuden. Meidän kinnonhimomme kuitenkin menee pidemmälle. Kaksi esimerkkiä, jotka osoittavat sitä, miten me rahoitamme ilmastotoimia. Ensinnäkin viime kuussa Maailmanpankin IMFn kokouksessa Limassa me esittelimme valtiovarainministeriöiden ja monen välisille rahoituslaitoksille eh, ehdotusta, että EIP eh, nostaa rahoitustaan kehitysmaissa 25-35 prosenttiin 2020 mennessä. Mutta ei tässä ole kaikki Toinen esimerkki, että uusi ilmastostrategia keskittyy ei pelkästään volyymiin, vaan kolmeen aiheeseen, e, joita pyrimme kehittämään. Ensimmäinen niistä on vaikuttavuus, ilmastorahoitusten vaikuttavuus. Toiseksi rahoitetaan tämmöisiä sopeuttamisprojekteita, projekteja ja kolmeksi otetaan ilmasto kaikkiin e, menetelmiin ja prosesseihin mukaan. Erityisesti miettii, vaikuttavuus on tärkeää meidän kannaltamme. Vaikuttavuus voidaan mitata sitä, miten eh, julkisilla rahoilla saadaan muuta eh, rahoitusta aikaan. Ja meillä on paljonkin instrumentteja käytössämme, ja tällä pyritään äh, luomaan rakenteita, joilla käytetään äh, julkista rahoitusta innovatiivisella tavalla, joukkorahoitusta äh, sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Esimerkiksi tämmöinen green bonds, vihreät bondit, jotka olimme, joita olimme ensimmäisenä laskemassa liikkeelle, ja nyt niitä on annettu yli 10 miljardin euron arvosta usealla, uleisessa valuutassa. Volyymi keskitytään vaikuttavuuteen ja sitten lisätään tämmöistä sopeuttamisrahoitusta ja kehitetään innovatiivisia välineitä. Nämä ovat niitä tekijöitä, joilla EIP pystyy vaikuttamaan ilmastonmuutoksiin lähivuosina. Hyvät naiset ja herrat, ja sitten on tämmöinen isompikin haaste tiedon saantiin liittyen. Tämä on ehkä tekninen, tekniseltä vaikuttava asia, mutta on erittäin tärkeää, että jos me haluamme ilmastonmuutokseen haasteeseen vastata, me haluamme saada parempaa ymmärrystä siitä, kuinka paljon rahaa käytetään, missä ja mihin, jotta voimme arvioida, minkälaisia tarveita on ja miten näihin tarpeisiin voidaan vastata. Ja senpä takia se, mitä pitää tehdä, on sopia metodeista, miten kerätään tietoa, sovitaan, miten mitataan vaikuttavuutta me voimme onnistua vain, jos teemme yhteistyötä muiden elinten kanssa ja markkinoiden toimijoiden kanssa, ja näin me nyt teemmekin. Me teemme yhteistyötä OECDn kanssa, CPIn kanssa, YK pääsihteeristön kanssa, ja muiden monenvälisten kehityspankkien ja muiden kanssa jotta voimme luoda yhteisiä lähestymistapoja tämän työn edistämiseksi tai eteenpäin viemiseksi. Me emme kuitenkaan saa unohtaa sitä, että monenväliset kehityspankit ja kansalliset kehityspankit eivät pysty antamaan riittävää rahoitusta yksin, vaikka kaikki tekisivät yhteistyötäkin, jotta yksityinen sektori voi tuoda esille eh, rahoituksineen ja, ja infrastruktuureiden, niin silloin eh, hallitusten pitää antaa selkeä eh, säädös, kehys jotta saadaan aikaa vakaa investointiilmasto. Ja vaikka sanonkin, niin minusta tämä on se, missä te Euroopan parlamentin jäseninä voitte vaikuttaa eurooppalaiseen lainsäädäntöön niin, että se tukee ja antaa mahdollisuuden ilmastorahoitukseen. Ja tähän loppuun haluan vain sanoa, että EU-pankit äh, haluaa tehdä yhteistyötä teidän kanssanne äh, pari, Pariisiin, äh, kohti Pariisia mennessä ja senkin jälkeen. Meillä on paljon työtä vielä edessämme ja toivon, että me voimme keskustella asiasta. Ja varapuheenjohtani Jani Taylor, varapääjohtaja Taylor tulee osallistumaan keskusteluun, koska hän on EIPn hallintoneuvostossa, joka vastaa ympäristö- ja ilmastokysymyksistä. Ja Jevich, meidän pysyvä edustajamme täällä Brysselissä, tulee varmasti myös osallistumaan keskusteluun. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti teille. Ja sitten ensimmäinen kierros kysymyksiä. Ivo Belet ensimmäisen kansanpuolueesta. Kaksi minuuttia, Ivo. Chairman, uh... Kiitoksia kovasti. Warm welcome here and thanks very much for coming here to our Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että tulitte valiokuntamme kuultavaksi. Kuuntelin mielenkiintoista puhettanne, erityisestikin kolmas toimi, jota te meille selvititte, oli mielenkiintoinen. Luin tänään, että neljäsosa IPn rahoituksesta jo tällä hetkellä ilmastotoimiin. Ja kun on kyse energian tehokkuudesta, meidän nähdäksemme tämän kaikkein tehokkain väline – jolla voidaan puuttua päästöihin, niin eikö tämä olisi paras tapa toimia, mikäli juuri tämä pistettäisiin ilmastotoimijoiden joukossa tärkeimmäksi EIPn toimien joukossa. Kuulsa energia, tehokkuus ensin periaate, se piti ottaa kaikkien politiikan keskiään, johon EIP ryhtyy. Eikö totta? Toinen seikka puheenjohtaja liittyy päästökauppaan kauppaan. Kuten te tiedätte, pääjohtaja Hoyer, me valmistelemme nyt päästökauppa-uudistusta rankalla kädellä. Yksi elementeistä on uudenaikaistamisrahasto. Komissio aikoo antaa EIPlle merkittävämmän roolin silloin, kun on kyse hankkeista, joita yhdessä määritellään. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä ja siis kun hankkeesta yhdestä päätetään uuden aikaistamishankkeesta, varsin ulkoisen kyse energiatuotanto toimista jäsenvaltiosta, niin mitä kriteereitä te aiotte ottaa mukaan silloin, kun näitä hankkeita määritellään, kun tämän huomioon se rooli, jota komissio teille ehdottaa tässä uudistusprosessissa ETSn suhteen? Voitteko kertoa tästä? Thank you to you. Kiitos. Ja Gilles Barnio, puheenjohtaja, herra pääjohtaja, herra varapääjohtaja. Hauskaa, että olette täällä. Tiedämme, mitä EIP on jo pitkään toteuttanut rahoittajan tätä tiukkaa taistelua, joka meillä on käynnissä ilmastonmuutosta torjuttaessa. Ja siksi on erittäin tärkeää, että olette täällä iltapäivällä juuri muutama viikko ennen Pariisin kokouksen alkua. Ilmastorahoitus on myös Pariisin yksi peruskivi. Tiedämme, mikä teidän roolinne on. Erittäin tärkeä, jotta päästään vähähiiliseen yhteiskuntaan. Totta kai kaikki ne ilmastonmuutos imperatiiveineen. Me tiedämme, ei se ole pelkästään kansainvälinen kokous, joka pyrkii ilmastonmuutosta torjumaan, vaan – se on myös kansainvälinen kokous, joka haluaa muuttaa taloudellista mallia. Me tiedämme, että tulevina vuosina teidän roolinne on erittäin keskeinen tässä mallin muutoksessakin. Pari kysymystäkin minulla olisi. Minä olen lukenut myös parlamentin laatiman COP21 mietinnön ensinnäkin fossiilisten energialähteiden tuet. Totta kai hyvä, että te ponnistelette siinä, että vähemmän annetaan tukea niille lähteille. Teillä on uusia määräyksiäkin, että ei enää ole tukikelpoisissa mukana nämä polttoainelähteet, mutta joka vuosi kuitenkin nähtävissä, että niille annetaan yli 4 miljardia tukena, ainakin IMFn tietojen mukaan, ja 20 miljardia teidän budjetissa on annettu näille lähteille. Eli tässä on vielä aika taival edessä, jotta me voisimme, kuten mietinnössäkin peräänkuulutetaan, tulevina vuosina päästä eroon kaikista tuista 2020 varsinkin tähtäimessä, että päästäisiin eroon fossiilisista polttoainelähteistä. Ja sitten lopuksi vielä yksi kysymys, joka liittyy EIPn ulkoisiin toimiin yli 20 prosenttia menee ilmastonmuutoksen torjumukseen, 65 prosenttia liittyy eteläisiin naapureihin ja itäisiinkin. Eli miten nämä on jaettu idän ja etelän maiden kesken, kun pidetään mielessä, että etelän maat kärsivät eniten ilmastonmuutoksen suorista seurauksista. Tässä kaksi huomiota, jotka halusin tehdä. Ja vielä kiitos siitä, että olette täällä läsnä. Ja vielä kiitos myös toiminnastanne, kun pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Julie Görling. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ja tervetuloa myöskin omalta osaltani teille. Voitteko kertoa hieman enemmän teidän suunnitelmistanne? ilmastorahoituksen lisäämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Yhdistys kuningaskunnassa hallitus on sanonut, että se antaa 5,8 miljardia vuoteen 2020 mennessä, kaksi kertaa enemmän vuonna 2020 kuin vuonna 2014 merkittävä lisäys. Euroopan investointipankin johtokunta ilmoitti, kuten te totesitte viime viikon kokouksissaan, ja IMFn ja Maailmanpankin yhteiskokouksessa, että se tulisi lisäämään ilmastorahoitusta 35 prosenttia. Mä erittäin tervetullutta ja onnittelen teitä tästä, mutta haluaisin tietää hieman lisää erityissuunnitelmista, joita teillä on tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Ja erityisestikin, minkä tyyppisiä hankkeita te tulette suosimaan ja miten te määrittelette prioriteeteita näiden hankkeiden kesken. Te kerrota hieman jo tästä asiasta, mutta voisitko kertoa hieman enemmän siitä, minkä tyyppisiä hankkeita aiotte rahoittaa ja miten te mittaatte sitten tuloksia? Thank you very much. Kiitos. Herra Herbrandi. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you, Mr. Hoy. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Hoijar, että tulitte paikan päälle ja kiitos näistä vaikuttavista luvuista, että meille esittelitte eh, rahoitukseen liittyen. Minun kysymykseni koskee äh, tätä rahoitusjärjestelmää yleisemminkin ja mitä EIP voi tehdä sen suhteen. Minä esitän tämän kysymyksen syystä, että monet ovat sanoneet, että nämä EIPn aloitteet ovat tärkeitä, mutta äh, tämä ilmastorahoitus äh, lähtee kentältä siinä vaiheessa sitten, kun rahoitusjärjestelmää muutetaan esimerkkeinä. Äh, Bloomberg äh, New Energy Finance sanoi, että äh, nämä pääomamarkkinat ovat fossiiliset, fossiilistiset ja riskien laskelmien osalta katsotaan taaksepäin, eli ei nähdä tulevia uhkia tuleva, ilmastonmuutokseen nähden. Ja kun ajatellaan sellaisia varoja, joita ei ole käytetty, stranded assets, joihin Englannin pankin pääjohtaja viittasi, ja että luottoluokituslaitokset eivät katso riskejä pidemmälle kuin kolme vuotta eteenpäin, ja ilmastonmuutosriskit nyt suurin osa ovat pitkäaikaisempia, yli kolmevuotisia joka tapauksessa, sen jälkeen kun sijoitus on tapahtunut. Eli tähän liittyy rakenteellisia ongelmia jotta meidän rahoitusjärjestelmämme pystyisi ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen. Tiedän, että tähän pitää saada vastaus politiikoilta, mutta ehkä EIP voisi tehdä asian eteen myös jotain käyttäen tietoaan ja vaikutusvaltaansa e, ja pyrkisi muuttamaan tätä koko rahoitusjärjestelmää. Thank you. Kiitos. Rova Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Euroopan investointipankin pääjohtaja Hoyerille mielenkiintoisesta alustuksesta pankin ilmastorahoituksesta. Muutamia tarkentavia kysymyksiä. Miten hankkeiden pisteytyksessä otetaan huomioon uudet innovatiiviset ilmastomyönteiset hankkeet esimerkiksi liikennesektorilla – ja minkälaista ohjausvaikutusta lainahakemuksiin pisteytyksellä on vai onko sitä vielä yhtään. Nimittäin luotijuna, ratojen ja metrojen rakentaminen on ollut iso osa rahoitusportfoliota Euroopan investointipankissa. Aidosti vihreän, multimodaalin, yhteen toimivan liikennejärjestelmän luomiseksi tarvittaisiin kuitenkin rahoitusta muuallekin kuin pelkkään infraan. Onko pian investointipankissakin aika siirtyä tukemaan uuden sukupolven multimodaalisia ratkaisuja, esimerkiksi liikennemuotoja yhdistäviä multimodaaleja terminaalihankkeita sekä kestävän liikenteen palvelutarjonnan kehittämistä – tai liikenteen vähäpäästöisen vaihtoehtoisten energialähteiden jakeluinfran kehittymistä vai keskitetäänkö tukea edelleen vahvasti pääosin fossiilisille polttoaineille. Ja sen lisäksi olisin kysynyt myös maataloussektorin rahoituksesta. Onko investointipankista rahoitettu maatalouden päästöjä vähentäviä hankkeita maailmanlaajuisesti vai vain Euroopassa ja miten mielestänne kehittyvien maiden rooli on huomioitu, huomioitu erityisesti näissä maatalouteen liittyvissä kysymyksissä? Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Sitten herra Eichhout. Kiitoksia, herra Huijere, että tulitte tänne selittämään strategiaa ja todellakin olemme tutustuneet teidän viestintäänne parissa kohti mennessä. Ihan hyvältä näyttää, mutta pari kysymystä kuitenkin vielä. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Ensinnäkin hiilen hinnoittelu. Kun tarkastelemme teidän strategianne, niin EIP ajattelee hiilen hinnan saavuttaman 50 euron tason tonnia kohden 2030 mennessä sitten nousemaan jopa 100 euron tonnia kohden muutama vuosi myöhemmin. Eli tämä on ikään kuin teidän käsityksenne hiilen hinnan kehityksestä. Mutta jos katsotaan ETS, ehdotusta lainausmerkissä uudistetussa muodossa, niin hinnat eivät näyttäisi menevän noille tasoille. Mitkä ovat seuraukset, jos hiilen todellinen hinta on paljon alhaisempi kuin mitä EIP on käyttänyt pohjanaan? Mitä seurauksia on tällä sitten hankkeiden hinnalle, kustannuksilla? Kyllä sekin kai olisi hyvä ottaa huomioon, kun me käymme keskustelua täällä paremmista ehdotuksista ETS uudistettaessa. Toiseksi päästösuoritusstandardit. Tämä liittyy ehkä Herva Randin kommentteihinkin siitä, kun investoinnit ovat painottaneet kovasti tätä fossiilista puolta. Ja todellakin, että olette pitäneet 5-50 gramman kohdalla. Tästä on kuultu paljon kritiikkiä että tällä raja-arvolla me vain sidomme pitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden päästöihin, ja se on ongelmallista. Miksi ette kuuntele vaatimuksia alentaa standardeja alemmalle tasolle kuin mitä EIP on käyttänyt? 450 käytetään jo yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tiedätte, että jopa 350 on vaadittu, mutta teille kelpaa näköjään edelleen 50 suorituksessa. Se on aivan ohi tavoitteiden. Kiitoksia kovasti. Rova Dornano. Merci, monsieur le président. Euh, merci. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos pääjohtajalle paikalla olosta. Mikään projekti ei saa tukea, jos ei ole varmautta vaikuttavuudesta ja lisäarvosta. Jotta projektit ovat vaikuttavia, niin niiden pitää olla kohdennettuja ja, ja syventäviä. Tiedämme, että nämä mekanismit ovat moninaiset ja tämä rahoitus on peräisin siitä, että äh, annettiin kehitysmaille hyvin äh, erilaista rahoitusta, jotta pystyttäisiin ilmastonmuutosta sieltä käsin jo, jo torjumaan. Näin ainakin Euroopan tilinpäätöstuomioistuin on, on todennut päätöksissään ja meidän täytyy laajentaa tätä myös strategisiin äh, sijoituksiin. Ensimmäinen kysymykseni on, että mitä te ehdottaa, jotta voitaisiin voitaisiin välttää se, että projektit haja, hajantuvat ja että voitaisiin antaa selkeästi hyvää arviointia projekteista jälkikäteen. Haluaisin myös sanoa, kuinka tärkeää on puhua näistä hillitsemispolitiikoista, miten voidaan ilmastopolitiikkaa kehityspankin avulla hillitä miten voidaan varmistaa se, että että, että ei sääntelyä hajoteta äh, silloin, kun ei ole tarvetta. Ja miten COP21-kokouksessa voidaan äh, kohdennetusti tehdä päätöksiä, äh, jotta ei olisi liikaa pieniä projekteja ja pystyttäisiin kuitenkin rajoittamaan kansallisella tasolla näitä, näitä projekteja. On hyvin tärkeää, että meillä on jonkunnäköiset, jonkunnäköiset kehykset myös ihan globaalisti, mutta ei strategia, joka eh, vuonna se, se, syyskuussa annettiin, haluaa kohdistaa investoinnit eh, sellaisiin eh, teollisuuden aloihin, joissa on vähäpäästö, joka on vähäpäästöistä. Ja miten EIT toiminta toteutetaan EUn ulkopuolella se on erittäin tärkeää myös senkin suhteen, eh, tai on, on, se on huomattu myös sen suhteen, miten meidän taloutemme on kärsinyt ja työpaikat ovat hävinneet. Miten te priorisoitte strategiassanne sellaiset teollisuusinvestoinnit, eh, jotka ovat kestäviä myös unionin kannalta? Thank you very much, Kiitoksia kollegat kysymyksistänne. Ai, hetkinen. Tämä on ensimmäinen kierros, koordinaattorit. Only to wait. Okay. And after... Täytyy odotella vain. Ja ensin EIP pääsee ääneen. Herra Hoyer vai Taylorko vastaa. Thank you very much, Mr. Chairman. <clears throat> Kiitoksia kovasti. Tuossa tarvitaan kyllä kestokykyä ja rohkaisua, jotta voin niihin vastata. Ja ja tavallisen työnjakoon tavan kollega pystyy paljon paremmin vastaamaan yksityiskohtiin. Eli hän voi tässä valvovalla silmällään kuunnella. Mutta viitä siihen, mitä herra Belet en voi olla kuin vain samaa mieltä. Eli energiatehokkuus on parasta politiikkaa. Emme ole vielä päässeet siinä riittävän pitkälle. Myös jos ajatellaan Euroopan investointisuunnitelmaa esiriä, ja kun on käyty unionin monen jäsenvaltion kanssa, missä aika vähän on investoitu kiinteistöjen peruskorjaukseen, niin tällä saattaa olla merkittäviä ilmastovaikutuksia. Ja meidän pitäisi miettiä tätä tarkemmin. Joissakin osin niin kutsuttua osaa, jossa ei ole enää niin uusia jäsenvaltioita, niin olisi kyllä petraamisen varaa. Pariisin joulukuinen tapaaminen on erityisen tärkeää, ei pelkästään siitä, että on niin paljon tärkeitä asioita, vaan meillä on myös loistava tilaisuus, jos ajatellaan ihan poliittisesti. Ellei nyt, niin koska sitten? Ympäristössä on nähtävissä, että nyt on halua mennä eteenpäin tärkeimpien toimijoiden voimin. Ja voi olla, että tätä tilaisuutta ei kauan ole tarjolla. Siksi, herra jo olen kiitollinen myös teidän mietinnöstänne joka on parlamentissa hyväksyttykin. Minä uskon, että me tarvitsemme kaiken mahdollisuuden, mahdollisen tuen sille, että voidaan taivutella kaikki kompromissin taakse. Kyllä tästä keskustellaan myös kansallisissa rahoituslaitoksissa, mutta ei se ole helppoa. Sieltäkin löytyy kollegoja, jotka edelleen vain ajattelevat lyhytnäköistä työllisyyspolitiikkaa maissaan alueillaan, että eivät mieti tätä ilmastokonferenssia kovin tärkeänä. Siksi kiitos myös teidän tekemästänne työstä tämän asian parissa. Sinä uskon, että mallin muutos on hoidettava. No, muuttama sana vielä rahoitusjärjestelmästä ja monesta muustakin, mutta ehkä siinä on tunnen suurta myötätuntoa ajatukselleni, mutta tässä kyllä voimat alkavat käydä vähin. Ei se vain ole mahdollista tukea sitä, kun me olemme vain yksi monenkeskinen investointipankki. Kun ajatellaan, missä puitteissa toimimme, niin se on tässä ratkaisevassa asemassa. Eli kun jotakuinkin on yksityiskohdat pankkiunionissa saatu kuntoon, on sen jälkeen syytä ruveta kehittelemään myös pääomamarkkinaunionia. Ja tässä komissio on tehnyt hyvää työtä. Muutoin jatkossakin markkinat ovat kovin pirstaloituneet Euroopassa. Muuten ei pelkästään tällä saralla, vaikka se on teille mielenkiintoista, mutta myös digitaloudessa. Kun ajatellaan tällaista pankkia, joka on perustettu sitä varten, että saada sisämarkkinat kuntoon, niin on aika kammottavaa nähdä, että digimarkkinat ovat niin pirstaloituneet edelleen, vaikka luonteenomaisesti se on globaalia toimintaa. Ainakin pitäisi globaalina haasteena sitä käsitellä, mutta vain sitten kansallisin voimin ja keinoin sitä käsitellään. Herra Taylor voi tästä sanoa enemmän. Mitä tulee multimodaaliseen liikenteeseen, niin aika hyvällä tolalla ollaan. Se on meille tärkeällä sijalla. Strategiset investoinnit, myös ajatellen Junckerin suunnitelmaa, ovat äärimmäisen keskeisessä asemassa tässä, mutta tarvitaan älykkäitä ratkaisuja. Kuusikymmentä vuotta sitten se ei olisi onnistunut, mutta nyt monimuotoinen liikenne ja kytkökset ovat tärkeimmällä sijalla myös meidän mielessämme. Hiilen hinnoittelusta en osaa sen suuremmin sanoa, koska en tunne alaa sen paremmin. Ehkä kollega voi jatkaa siitä ja myös ETSstä. Saanko antaa herra Taylorille palikan? Thank you, President. Thank you, Chairman. I will try and answer. Kiitos, puheenjohtaja. Koitan vastata mahdollisimman moneen kysymykseen ehkä nyt sitten toistan itseäni. Ensinnäkin olen samaa mieltä energiatehokkuudesta. Me olemme tunnistaneet se, että me emme voi tehdä tarpeeksi energiatehokkuuden suhteen. Ei se, että me emme haluaisi, vaan että teknisistä syistä se on aika vaikeaa. Kyseessä pienet projektit tarvitaan jonkunlainen tapa koota ne yhteen. Mutta viime vuonna esimerkiksi yksi yli kaksi miljardia lainaa energiatehokkuuden osalta versus yli 5 miljardia uusiutuvista 19 kaiken kaikkiaan ilmastoon, eli voitaisiin tehdä enemmän senkin suhteen. Ja kun tässä kysytettiin, kysyttiin tästä uudistus, uudistamisrahastosta, No, jos meitä pyydetään siihen osallistumaan, niin tietenkin mielellään näin teemme olettaen, että voimme tuoda sitten jotain tukea, mutta kun kysyttiin kriteereistä, niin luonnollisesti me voimme osallistua vain, jos me voimme ona, omaa energia-antalainauskriteeristöämme noudattaa, ja siihen liittyy konsultaatioedellytys. Eli tämä vastaus siihen. Mm, tuen no niin, seuraavaan oikeastaan tässä kysyttiin fossiilienergian tuet meillä on olemassa sellainen politiik, energiapolitiikka, joka on neutraalia eri muotojen välillä, mutta luonnollisesti siihen sisältyy kriteeri 550 grammaa kriteeri, johon palaan vielä uudestaan 550 päästö CO2 per kilowattitunti, joka käytännön syistä sulkee pois uuden la, lainaan, lainauksen niin kutsutuille likaisille teollisuuden aloille, jos ei nyt kyse ole näistä hiilinieluista, mutta joka tapauksessa nämä on siis suljettu pois ja näitä ei olekaan annettu viime vuosina. Mitä sitten tulee ulkoisiin toimiin, niin on totta, että suurin osa meidän tekemisistä EUn ulkopuolella on lähialueilla. Ja näin varmasti jatkossakin tulee olemaan. Sitä ei varmasti muuteta. Mitä sitten lisäämiseen tulee? Ensinnäkin 35 prosenttia liittyy meidän koko lainan antoon tai joka menee siis EUn ulkopuolelle mutta ei, se ei ole kuitenkaan kaikki, vaan laina niille maille, joita, jotka määritellään kansainvälisessä työssä edunsaajiksi tämän sadan miljardin dollarin 2020 tavoitteeseen. Eli siinä ei ole mukana Itä-Euroopan maat, siis EUn e-, e itäiset maat. Mutta mutta tässä todella on lisäyksestä kyse nyt tällä hetkellä on 2,1 äh, miljardia, joten sitä tullaan nostamaan. Meidän kaiken kokonaisluvut on 25 prosenttia vähimmäismäärä ja viime vuonna se oli 19 miljardia, eli me tulemme äh, lainaamaan yli 100 miljardia seuraavan viiden vuoden aikana, jos noudatetaan näitä kokonaismääriä ja niitä, ne, ne, ne pidetään samoina. Ja kysyt, mietittiin, miten me priorisoimme tulokset, niin yksi meidän strategisesta väliarviosta kävi ilmi, että me koitamme nimenomaan tuloksia priorisoida ja keskittyä niihin. Se on hyvin vaikeaa. Tietenkin on helpompaa mitata inputtia kuin outputtia, jos näin voidaan sanoa mutta meidän pitää tehdä yhteistyötä muiden rahoituslaitosten kanssa ja kansallisten elinten kanssa, jotta voitaisiin kehittää yhteisiä metodeita, miten, näitä vaikut- miten vaikuttavuutta mitataan. Ja meillä on nyt sellaisia projekteja eh, tukemissamme, joilla on suurin vaikuttavuus niin kuin ihan rahallisesti arvioituna. Eh, herra Gebrandin kysymykseen, niin tämä nyt ei ihan ole meidän mandaatissamme, ja minä henkilökohtaisesti en vaikka osaa vastata, vaikka tunnen sympatiaa tätä ehdotusta vastaan, että nykyinen laskentajärjestelmä onkin äh, vakavaraisuuteen liittyen ja luottolaitokset tarvitsisivat myös päivitystä nykykehityksiin silmällä pitäen, ja jotta voidaan ajatella, että ei tueta mitään, mitään vastakkaisia tavoitteita. Olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa liikenteen osalta. Jos meillä on multimodaalisia ehdotuksia, niin luonnollisesti kyllä me voimme tuko, tukea sellaisia. Ne kuuluvat meidän, meidän sovellusalan piiriimme kyllä niitä, mutta me tarvitaan ensin jonkun näköisiä ehdotuksia, jotka, jotka pitää olla tuettavia. Mutta kyllä näin voidaan tehdä. Mutta rehellinen vastaus kysymykseen minulta ainakin henkilökohtaisesti, että onko meillä jotain tällaisia projekteja, joihin liittyy päästöjen vähentäminen maatalouteen liittyen. En osaa kuitenkaan sanoa, mutta tietenkin jotain voitaisiin tehdä. En nyt kategorista vastausta ota sanoa, että mitä ollaan tähän mennessä tehty, mutta ainakin meillä se kuuluu meidän mandaattimme jotenkin, joten mahdollista on. Sitten hiilen hinnoittelu. Kaksi kommenttia siihen. No tärkeintä on, että että mitä tulee meidän omiin arvioihimme ja omiin päätöksiimme, niin me käytämme tällaista hiilen hintaa, joka on 30-50 per tonni eh, riippuen lainan, lainan ajasta koska me voimme vain arvailla, mikä olisi hiilen hinta, joka, sitten, joka painotetaan tässä projektissa. Eli me emme käytä markkinahintaa, jonka, joka ETS ilmaisee. Se on kai 7 euroa tällä hetkellä, joten me ollaan jo joka tapauksessa, ei, ei, ei, ei tueta siis sitä. Me pidämme kiinni tästä omasta parhaasta arviostamme, mikä on ö, reaalinen hiilen hinta. Mitä sitten tulee näihin suoritustandardeihin, niin voin sanoa niihin vain sen verran, että päästö, tämä liittyy tähän energiapolitiikseen väliarvioin pari vuotta sitten, ja se numero tai luku, josta sovimme tässä arviossa, on josta hallitus päättää prosessin puolivälissä, näin on tehty jo, ja päättivät sen jättää entiselleen. Ja tähän yleinen kommentti vielä, että tämä politiikka eh, sisältää puolentoista vuoden välein tämmöisen arvion ja me katsomme sitten ehdotusta sen arvioinnin puitteissa siinä vaiheessa, kun koko projektia arvioidaan. Tietysti tästä voitaisiin nyt keskustella tai argumentoida, onko 550 tiettyä metodia soveltaen sama kuin 450 jotain toista metodia soveltaen, mutta tässä nyt hiuksia halottaisiin. Mutta me todella palaamme tähän siinä vaiheessa, kun puolentoista vuoden kuluttua tätä politiikan alaa arvioidaan kaiken kaikkiaan. Sitten yhteenvetona näihin viimeisiin kysymyksiin, jotka liittyivät siihen, miten varmistamme sen, että että on riittävä äh, projektien vaikuttavuuden osalta. Meidän osalta ainakin äh, jatkamme äh, seurantaa, projektien vaikuttavuuden seurantaa ja tätä jatkossakin tullaan varmasti toteuttamaan. Uskon, että tässä nyt tuli aika monen vastaukseen kysymys, ainakin mitä omalta osaltani pystyy vastaamaan. Niin ja sitten oli vielä yksi juttu, niin nämä kuuluvat meidän, meidän ää, mandaattimme, mutta emme todella osaa sanoa, että olemmeko tarjo- antaneet tukea EUn ulkopuolisille projekteille. Mä muistan, mitä siihen oli kysymys. Kokouksen jälkeen voidaan toimittaa tieto tästä. Kiitoksia kovasti. Sitten toinen kierros kysymyksiä. Herra Petteri ensimmäisenä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Presidentti tai puheenjohtaja Hoyer. Kiitoksia paljon teille teidän erittäin selkeästä alustuspuheenvuorostanne. Euroopan investointipankki tuntuu selkeästi ymmärtävän, mikä sen rooli on. Sen rooli voi olla hyvinkin merkittävä. Tavoitteet ja kunnianhimon taso saattavat kuitenkin joskus aiheuttaa vastustusta, ja kunnianhimoisia tavoitteita on vaikeampi toteuttaa käytännössä. Tällä hetkellä valmistellaan kahdenvälistä sopimusta mutta monikin kahdenvälisiä sopimuksia ja kauppasopimuksia. En nyt mainitse niitä kaikkia, mutta näiden sopimusten kautta voidaan yhdistää ne tavoitteet, jotka itse olemme asettaneet niiden tavoitteiden kanssa, jotka tullaan asettamaan Pariisin ilmastokonferenssissa. Itse olen Intian valtuuskunnan jäsen ja olen nähnyt mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä juuri tuohon suuntaan. Voimme yhdistää edellä mainitut tavoitteet kumppanuussopimukseen Intian kanssa. Intia on hyvinkin kunnianhimoinen sen osalta, mikä sen tuleva rooli tulee olemaan 20 vuoden sisällä. Mikäli me esimerkiksi otamme huomioon Kiinan kehitysmallin, voimme tulla siihen johtopäätökseen, että päästöt Intiassa tulevat moninkertaistumaan ja mikäli päästöt lisääntyvät, meidän on vaikea päästä asetettuihin tavoitteisiin. Minä katson, että meidän pitäisi itse asiassa ottaa EIP mukaan viherryttämään Intian taloutta. Tämä olisi sekä EUn että Intian etujen mukaista. Olisin esittää kysymyksen Fabiuksenkin puolesta. Miten te näette EPn roolin näissä hankkeissa? Kaikki on vielä avoinna ja uskon, että hyvin tuloksiin voitaisiin päästä tällä alalla. Kiitoksia. Herra Randel seuraavaksi. Kiitos. Voisitko kertoa vähän enemmän puihin, metsiin ja metsänhoitoon liittyvistä kysymyksistä, kun ajatellaan, mikä metsillä on rooli, kun varastonan hiilidioksidia tiedämme, että 10 prosenttia meidän päästöistämme menee metsiin. Eli pitäisi lisätä metsien määrää, varsinkin siellä se on hyvin tärkeää. Ehkä siellä olisi jotain tietoa hankkeista, joita rahoitetaan, jotta voitaisiin metsittämistä vahvistaa ylipäätään. Mutta lähes yhtä tärkeää on puun käytön edistäminen. Totta kai perinteisellä tavalla talojen rakentamiseen. Totta kai hiili varastoituu siihen, kuten puuhuonekaluihinkin, toisin kuin jos ajatellaan teräksestä tai vetonista, jota rakennetaan, se on aika energiaperäistä. Eli mitä enemmän puuta käytetään, sen parempi on uusiakin tapoja käyttää puuta, puukuitua varsinkin. Jopa vaatteita voidaan puukuudusta valmistaa sekoittain puuvillaa. Ja siihenkin sidotaan hiiltä. Eli mitä mieltä olette puun käytöstä? EIP ehkä jotain sen parissa tekee sitten kolmas alue, joka ehkä suorimmin koskee teitä, nimittäin maa- ja metsätalous sekä etelässä että pohjoisessa, kun puut otetaan mukaan maatalouteen ja oikein vielä, niin voidaan lisätä maatalouden tuotantoa jopa kolmanneksella. Varsinkin etelässä se voisi olla merkityksellisestä jopa elämän ja kuoleman kysymys. Kun ajatellaan, mikä valtava rooli puilla voi olla on ilmastonmuutosta torjuttaessa, niin varmasti ei koira ole ihmisen paras ystävä, vaan puu Thank you very much. You know. Kiitoksia kovasti. Rouva Wisniewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezesie, panie dyrektor. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja, hyvä varapääjohtaja. Onko olemassa sellaisia projekteja, jotka pitäisi sulkea rahoituksesta ulkopuolelle ja millä kriteereillä näin voitaisiin tehdä? Minä viittaan tässä erityisesti hiili, mm, hiilen kaasuttamiseen tai, muihin, tai hiilen polttamiseen tai muihin hiiliin, hiileen liittyviin projekteihin. Toinen liittyy energiavarmuuteen. Käyttääkö EIP sellaisia kriteerejä, kuten investoinnin vaikuttavuutta suhteessa energiaturvallisuuteen? Jos ajatellaan hiilitaloutta Puolassa, niin meidän maamme hiili, mm, tai energiaturvallisuus ja energiavarmuus heikentyisi huomattavasti. Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen, joka liittyy EIPn investointeihin. Komission kanssa on olemassa, tai komissio on mukana tällaisessa lautakunnassa, jossa on kolme jäsenvaltioiden edustajaa. Onko oikein, että maiden edustajat voivat päättää, mitä tapahtuu metsityksen suhteen? Miksi EIP ei halua tukea tällaista projektia? 1,5 projekt 1,5 prosenttia on käytetty metsitykseen, joka on hyvin pieni pieni määrä sitten taas ilmastonsuojeluun on käytetty 19 miljardia, joista siis vain 1,5 prosenttia metsitykseen. Miksi näin pieni määrä? Kiitos. Sitten herra Faria. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. EIP vahvisti hiljattain että sillä on pieneren rooli silloin, kun on kyse tarpeesta rahoituksesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kahteen celsiusasteeseen. Mitä toimia EIP aikoo ottaa käyttöön, jotta tuohon tavoitteeseen päästään, varsinkin nykykontekstissa, kun luoton saanti on vaikea ja talous on kovin paikallaan polkevaa ja kehitysmaissa tilanne muuttuu. Kuinka tällä tavalla voidaan myötä vaikuttaa ilmastovastaiseen taisteluun käyttämässä 100 miljardia euroa vuodessa siirtoina pohjoisesta etelään. Tässä kontekstissa, kun on kyse ilmastonmuutoksen vastaista taistelusta, viimeinen kysymys vielä. Ja no, kun tarkastellaan EIPn määrärahoja, joilla pyritään torjumaan pää, hiilidioksidipäästöjä. Mitä uusiutuvan energiaan liittyviä hankkeita teillä on, tai liikennealan hankkeita? Thank you very much. And now... Kiitoksia kovasti. Heri Helra Selimovic. Thank you very much and thank you for coming and giving. Kiitoksia kovasti, että tulitte tänne kertomaan työstänne. Minulla olisi pari kysymystä, jotka haluaisin esittää. Toinen vähän suorasukaisemmin, eli anteeksi nyt jo etukäteen. Ensinnäkin te olette puhuneet siitä, että on kielteisiä kannustimia. Täällä näin, täällä. Kielteisiä kannustimia, joita saataisiin yksityistä pääomaa tekniikkaan ja ilmastohankkeisiin. Haluaisin teidän kertomaan vähän enemmän siitä, minkälaisia kannustimia teillä mielessä on ja mitä haluaisitte poliitikkojen tekevän, jos haluaisitte heidän jotain tekevän. Täällä me nyt olemme tarkkana korvana. Ja sitten toinen kysymys, joka niin ihan suorasukaisesti Tiedämme, että täällä on nyt norsu täällä. Me tiedämme, että kaikki maat eivät edes esitä ennustetta siitä, milloin he hoitavat päästöongelmaansa. Jotkut ovat petkuttaneet mittauksissaan. Minä olen ollut ymmärtävinäni, että te olette lisänneet investointeja 25-35 prosenttiin. Eli kysyn suoraan, kuinka paljon meidän täytyy vielä lisätä sitä, jotta päästään kahden asteen tavoitteeseen. En nyt odota, että mitä lukuja esitätte, mutta haluaisin jonkinlaisen käsityksen mittasuhteista. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Sherbierek. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun tarkastin investointipankin toimia, niin totesin, että erittäin iloinen siitä, mitä äsken kuulin. Minä tuen selkeästikin sitä, mihin nyt parissa pyritään, mutta konkreettinen kysymys, joka liittyy maataloussektorin Euroopassa. Jatkuvasti puhutaan siitä, että 40 prosenttia saasteista tulee maataloudesta taloutta ja että 40 prosenttia pitäisi olla kestäviä, kestävää polttoainetta, maatalous voi tässä auttaa. Tietenkin se puhutaan metaanipäästöistä ja siitä, että raaka-aineita saadaan maatalousteista ja fosfaateista puhua enemmän. Pari viikkoa sitten olin suuressa yrityksessä vieraana ja siellä puhuttiin rahoituksesta ja siitä, että nyt minun maassani on ruvettu tukemaan äh, tuulienergiaa ja muuta tämän tyyppistä uusiutuvaa energiaa, mutta rahoituksesta puuttuu miljardeja. Onko teillä avoinna vielä tällaisia hankkeita? Koska kun tarkastan suuria hankkeita esimerkiksi Saksassa ja siitä kuinka voidaan arvokkaita mineraaleja löytää omalta maaperältä. Eikö nämä, eikö ole esimerkkejä siitä, missä voitaisiin onnistua Euroopassa? Kuinka kauan vielä tämä pitkään? Minä tätäkin haluaisin rehellisen vastauksen teiltä. Milloin vihdoinkin päästään näihin tavoitteisiin? Kiitoksia kovasti. Tämä oli viimeinen kysymys. Olkaapa hyvä, voitte vastata. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, this is... Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, tässäpä haastetta. Täällä on niin paljon asiantuntemusta ja tietoa jo kysymyksissä, että tämä menee minulta ihan ohi, vaikka kuinka haluaisinkin vastata. Herra Taylor tässä vieressä varmasti on koko ajan tässä kirjannut ylös myös. Hän on hoitanut paljon ilmasto- ja ympäristökysymyksiä ylipäätään, mutta ainakin puuttuisin muutamaan kysymykseen ehkä enemmänkin strategisesti. Ensinnäkin Peterle täällä otti esille kytköksen, joka on korkean tavoitetason ja toistaalta muutosvastarinnan välillä. Ihan hiljattain tämä tuli kyllä perille, kun Limassa keskusteltiin näistä aiheista. Minä uskon, että Euroopan unionin ulkosuhdeasiat, eikä tämä koske pelkästään kehityspolitiikkaa, myös kauppaan liittyvä politiikka siinä on ilmastopolitiikkaa koskevat kysymykset. Ulkosuhteet ovat tärkeä väline, jotta voidaan taivutella kumppaneita tekemään enemmän. No esitän tämä aika kohteliaasti, mutta kun meillä oli monenkeskisten kehityspankkien tapaaminen ei ollut kyllä sellaista vaikutelmaa, että kovin kiire oli joka puolella, kun ajatellaan ilmastopuolta. Siinä riittää siis haastetta. Poliittinen ympäristö nimittäin ei ole koskaan ollut suotuisampi COP21 aikaansaamiseksi. 20 vuotta sitten sain ensimmäiset kokemukset ympäristöpolitiikasta Kiinassa ja tietoisuus Kiinassa on kehittynyt niin valtavasti, että nyt on ihan kohtuulliset odotukset myös Kiinan kohdalla. Intiasta on teillä enemmän kokemusta kuin minulla, mutta käsittääkseni kehitys on, ei ole ihan erilainen sielläkään. Yhdysvalloissa meillä on presidentti, joka on kykenevä ja valmis saamaan aikaan ratkaisun. Jos tämä tilaisuus menetetään, niin se häipyy jonnekin autiomaahan tulevaksi 80 vuodeksi. Eli nyt se on hoidettava, mutta se merkitsee myös sitä, että Euroopan unionin on oltava globaalimpi ikään kuin. Se koskee kyllä meitäkin. EIP, EU-pankkina, joutuu vastaamaan haasteisiin olla EUn rahoitus käsikassara myös rajojemme ulkopuolella. Se verran, mitä meillä varoja on tätä varten, niin se on aika rajallista. Käytännössä kymmenisen prosenttia koko liikevolyymista. 90 prosenttia halutaan käyttää Euroopan unionin sisällä. Ulkoinen luototusvaltuutus on tulossa korjattavaksi aika piakkoin. Ja te sitten päätätte, kuinka paljon meillä on varaa liikkua eu rajan ulkopuolella. En ollenkaan vähättele niitä asioita, joita meitä täällä odottaa, ja tällä myös talouskriisiä, ja haasteita niitä täällä, mutta yhtä lailla meillä on muutamia asioita, ja ilmastokysymys varmasti yhtenä tärkeimpänä, jossa pitää avata ovet ja ikkunat Euroopan ulkopuolelle, myös ajatellen rahoitusta Intian ja muiden maiden kaltaisissa maissa. Metsien roolista voin vain vahvistaa sen, mitä te totesitte sen merkityksestä. Koira, puu, suhde nyt vähän minua vielä mietityttää, mutta metsän hoidosta olen kyllä ihan samaa mieltä, että kyllä koiraa mieluummin alaisin kuitenkin kuin metsää ehkä. Mutta jos ajatellaan ihan rakennusmateriaalina puhuta, niin tosi tärkeää. Ja sitä ei todellakaan hyödynnetä riittävästi. Siitä ei ole toista kysymystäkään. Maatalous, metsänhoito laajemmin ottaen. Siitä minä sanoisin, että meille se on aika uutta maaperää Pankki ei ole kovinkaan aktiivinen ollut maataloudessa ja edelleen sillä on hyvin vähäistä toimintaa sillä saralla. Minä olen kyllä vakuuttunut, että meidän täytyy siihen suuntaan enemmän mennä. Mutta siinäkin tarvitaan asiantuntemusta enemmän, että voisi olla jotenkin merkityksellinen kumppani. Meitä ei kovin vakaasti nyt otettaisi muiden kumppaneiden parissa, varsinkaan maatalouden alalla. Me olemme kyllä avaamassa tälle myös suuntia. Ja tämä varmasti jatkuu. Hiili kysymyksen. Mikä oli tämä kielteinen kannusti, niin ne saa hoitaa herra Taylor. Mutta vielä yksi kysymys, johon en vastannut, nimittäin investointikomitea. Totta puhuen, ei ole sellaista komiteaa, jossa jäsenvaltiolla olisi kolme jäsentä ja pankilla yksi. Ai tämä modernisointirahasto, mutta eihän se liity esiin millään tavalla. Ehkä tässä on jotain mennyt sekaisin. No, sinä saat vastata muihin, eiköhän. Mutta yksi vetomus vielä teille, kun ajatellaan Euroopan parlamentin ja pankin välisiä suhteita, niin katsokaapa tarkkaan meidän valtuutustamme ilmastoasioissa, kun olen täällä, tai sitten kestävän kehityksen tavoitteiden parissa kehitysvaliokunnassa tai sitten kansallisen välisen kaupan valiokunnassa, sen odotukset ovat valtavat, mutta meillä on 8 miljardia euroa vuosittain. Siihen on saatava muutos. Ehkä te voitte auttaa siinä te voitte taivutella neuvostoa ja komissiota. Sen sijaan, että miten uusia instituutioita ruvetaan pystyttämään. Uh, thank you. Um... Kiitoksia paljon. Vain muutama kommentti, koska uskon, että monet seikat tulivat jo käsitellyksi. Mitä tulee kaupallisen alan yhteistyöhön tietystikin? Me olemme yksi välineitä voidaan käyttää Euroopan politiikassa, mikäli kauppasopimukset johtavat toimiin, joita meidän kannattaa seurata että pitää silmällä. Tietystikin me teemme näin juuri tässä järjestyksessä, eikä päinvastoin. Mitä metsiin ja puihin tulee? Olemme olleet ilmastorahastossa, afiliarahastossa mukana – ja nimessäkin mukaan kyse on metsin, metsän istutusrahastosta. Teemme lähinnä USAIDin kanssa Etelä-Amerikassa. Tämä on erittäin menestyksekästä työtä toistaiseksi, joten tulemme tätä todennäköisesti lisäämään. Olin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtaja sanoi siitä, että metsien uuden istutus on eräs äärimmäisen tärkeä seikka joita kannattaa tukea niin pitkälti kuin vaan mahdollista, mikäli hyviä hankkeita löytyy. Me tuemme niitä. Biomassa on myöskin puuperäinen tuote. Ja jälleen kerran olemme mukana tukemassa biomassa-hankkeita. Tässä on jälleen kerran esimerkki siitä, kuinka me kannustamme metsäteollisuutta ja sitten metsäteollisuuden tuotteita. Tuomme myöskin, että voidaan tuottaa puhdasta energiaa. Tämä on tällainen positiivinen kierre, jota halutaan tukea. Rova Vishnilska on poistunut, joten uskon, että voimme lähettää hänelle vastauksen kirjallisesti. Hän esitti kaksi kysymystä. Mitä, mitkä hankkeet pitäisi sulkea pois? Sanoisin, että sellaiset, joissa on yli 550 grammaa päästöjä. on neutraalia sen suhteen, tahallisesti neutraaleja sen suhteen, mitä energialähteitä käytetään. Tällä ei ole suoraa vaikutusta sillä, mitä energialähteä käytetään, siihen, siihen saa vaikuta. Hän esitti myöskin kysymyksen, miksi metsän istutukseen tai metsätoimiin on annettu vain 1,9 prosenttia. Kaksi syyttä vastausta. Puheenjohtaja totesi jo, että tämä on ala, jota tämä, jo rahoitusta täytyy lisätä. Prosenttiluvut ovat seurausta hyvistä hankkeista, joita meille esitetään, mikäli hyviä hankkeita tulee tai mikä hyviä hankkeita ei tule riittävästi, en voi tehdä enempää, mutta millä me tekisimme kyllä. Täällä koko joukko kysymyksiä, jotka liittyivät siihen, mitä me teemme 100 miljardin dollarin saamiseksi siirtoona pohjoisesta etelään. On tärkeää painottaa tässä yhteydessä, että tuo tavoite on laatuan sellainen, että siinä on mukana yksityisen sektorin osallistuminen. Me teemme oman osamme, kuten poistakin sanoi, sillä siten, että me lisäämme sitä summaa, jonka me annamme ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin maissa, jotka kuuluvat tuon kategoriaan. Mutta muidenkin täytyy tehdä enemmän, jotta päästään tuolle tasolle. Te kielteiset että Minä viittasin näillä siihen tosiasiaan, että on todettu, että varovaisuuteen liittyvät standardit, jotka luotiin joitakin vuosia sitten, johtavat siihen, että rahoituslaitokset eivät ole innostuneita investoimaan vihreämpiin hankkeisiin, jotka ovat hieman riskaabelempia, riskialttiimpia. Ja esimerkiksi eläkerahastot ja muutkin sitten kavahtavat tällaisia sijoituksia. Tähän täytyisi puuttua sen varmistamiseksi, että tämä luotaan työntävä efekti. Ei tässä nosta päätään, juuri tähän minä viittasin. Tämä ei kuulu meidän asiantuntijuutemme alaan, mutta totesin vain, että tämä on sellainen seikka, johon on hyvin paljon puututtu ja on viitattu juuri tällaiseen kaikkea muuta kuin kannustavaan efektiin, joka tällaisella on ollut. Ja kysyttiin myöskin, kuinka paljon tarvitaan, että kahden prosentin tavoitteeseen päästään. Totesin, että 25 prosenttia kokonaissummasta menee tähän ja 30 tämä summalta nostaa. Mikäli maa on unionin ulkopuolella, näitä maita varten luodaan erillinen kategoria. Mutta totesin, että uskoakseni me, me teemme parhaamme varmistamaksemme sen, että meidän lainaan antomme menee juuri tuolle alalle, mutta mikäli kaikki lainaamme tuolle aloille, siitä huomiota vain Prissaara meressä suhteessa tähän 2 prosentin tavoitteeseen, kahden asteen tavoitteeseen. Ei kaikkia toimia voida kiteyttää kansallisten pankkien toimintaan tai kahdenvälisten toimintaan. Kyllä tässä pitää meillä paljon laajemmalla rintamana toimia. Uskon, että että kysymykseen, jotka liittyy myöskin huonoihin investointeihin uusiutuviin energialähteisiin ja kuinka paremmin voitaisiin toimia tällä alalla. Lyhyt vastaukseni on se, että me tulemme satsamaan niin paljon uusiutuviin kuin vain voimme, mikäli vain hyviä hankkeita esitetään, mutta meillä täytyy esittää hyviä hankkeita, jotta me voimme niihin sitten tarttua. Mikäli hyviä tukikelpoisia hankkeita tulee ilmi, niin me kyllä tuomme niitä mielellämme. Kiitos. Thank you very much for your answer. Kiitoksia kovasti vastauksista ja kiitoksia tästä erittäin hyödyllisestä keskustelusta EIPn kanssa. Minä uskon, että joskus on ihan hyödyllistä järjestää tämän tyyppisiä tapaamisia. Silloin voidaan myös kuunnella meidän valiokuntamme ja meidän jäsentemme toiveita ja näkemyksiä ja, ja me voimme sitten kuunnella teidän vastauksianne. Kiitoksia kovasti. Ja voimme näin että tämän kohdan käsittelyn ja minuutin tauko ja siirrymme seuraavaan. Colleagues, we can... Kollegat, nyt voimme jatkaa kokousta. Viimeisellä kohdalla esityslistalla, nimittäin työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause, luvan myötäminen bis 2 etyliheksyli talaavin käytölle. En varmasti äänestä, että se oikein. Mutta tässä puheenvuorossa välittömästi esittelijä Pavel Fots, joka voi kertoa meille tarkemmin, miksi tällä vastalaus on esitetty. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän teiltä pikkusen vielä kärsivällisyyttä. Minä puhun tsekin kielellä vielä kaiken lisäksi, koska se on minulle helpompaa. Niin haluaisin nyt tässä yhteydessä ehdottaa teille vastalauseeksi, että ei annettaisi lupaa yhden vaarallisimman hormonaalisen haitta-aineen käytölle, joka on myös lisääntymistoksinen, eli TEHP. Tämä on erityisen vaarallinen raskana oleville naisille ja myös, myös alkioille. Se äh, talaattien tavoin on linkitetty eturahossyöpään, äh, rintasyöpään ja, ja lasten käyttäytymishäiriöihin ja muihin äh, kehityshäiriöihin. DEHP on siis hormonaalinen haitta-aine, eikä sille ole asetettu mitään, sen käytölle mitään raja-arvoja. Se voi olla toksinen hyvinkin pienistä määristä alkaen. Se kumuloituu kehoon ja jos sille annetaan käyttölupa PVC-tuotteiden käyttöön, käytössä, niin silloin kiellon tavoitteet raukeaisivat. Nimittäin lupa jos on luvanvaraisia aineita, ne pitäisi mahdollisimman äkkiä korvata teknisesti vastaavilla aineilla. Ja REACHin tavoitteenahan on myös suojella ympäristöä ja ihmishenkeä. Tässä ehdotuksessa ei olla johdonmukaisia aikaisemman lainsäädännön kanssa esimerkiksi vaarallisten tuotteiden käyttö sähkölaitteissa ja siihen liittyvä direktiivi edellytti talaattien käyttökieltoa, myös tämän DEHP-talaatin käyttökieltoa. Tämä ehdotus on myös epäjohdonmukainen myöhemmän lainsäädännön kanssa. Komission ehdotus lokakuuta tältä vuodelta, jossa DEHP on luokiteltu vaaralliseksi ihmisten terveydelle ja hengelle 19.07 asetuksen perusteella. Tässä tulee sille kysymys, mikä on DEHPn käyttöluvan tavoitteena tai tarkoituksena. Jos olisi tarkoitus tehdä toisen, toisen suuntaan, tai jos tilanne olisi päinvastainen, niin silloin tätä lupaa varmasti ei koskaan olisi edes myönnetty. DHP e on lisääntymistoksinen syystä, että sitä voidaan pitää sellaisena aineena, jolla on tietty toksinen raja-arvo. Hormonaalisille haitta tällaisia raja-arvoja ei ole annettu. Aikaisempia lupia on annettu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tällä kertaa kuitenkin käyttölupa olisi laajemmalle ja sitä voitaisiin käyttää pehmeisen PVC-tuotteiden valmistuksessa. Ja Eli pehmeästä PVCstä tehtyjen tuotteiden, tuotteissa olisi korkeita määriä tätä THPtä. Ja tämä liittyy kiertotalouteen, mutta meidän mietinnössämme heinäkuulta sanottiin, että kierrätys ei edellytä sitä, että, että käytetään vaarallisia aineita. DHP on EUn maaperässä, vesissä ja eurooppalaisten virtsassa, mutta vaara lapsille, miehille ja raskana oleville naisille on selkeä ja, ja senpä takia tämän käyttöä pitäisi seurata. Yksi todiste on se, että DHP on yksi yksi aine, joka tulee ure, useiten esille RAPEX-hälytysjärjestelmässä. Sille, sen käytölle on olemassa vaihtoehtoja, niin kuin komissio sai julkisessa kuulemisprosessissa selville. Ja nyt sitten ei haluta poikkeuslupaa käytölle, koska tämän kemikaalin käytön riski, riskiä ei voida valvoa ja ei ole myöskään pystytty näyttämään toteen, että tämän käytöstä olisi hyötyä. Ja on hyvin järkyttävää, että tässä asiakassa sanotaan aika arrogantisti, että, että arvio on suoritettu ja analyysi ei osoita Eh, minkäännäköisiä vaikutuksia eh, ja hyötyjä tämmöisen sosiaalitaloudellisen analyysin pohjalta. No itse asiassa eh, tässä sanottiin, että jos tätä ainetta käytetään, niin sen ei ole osoitettu olevan mitenkään liiallisen vaarallinen. Meillä olisi siis minkäännäköistä valvontamahdollisuutta riskin hillitsemiseksi, eikä ole mitään selkeää tietoa myöskään terveysriskeistä. Voisin tästä jatkaa vielä. Nimittäin yritykset, jotka e-, e-, esittävät tätä luvan myöntämistä, eivät pysty osoittamaan, että ne pystyvät valvomaan niitä riskejä, joita tämän aineen käyttö aiheuttaa niiden omalle henkilökunnalle. Toivon todella, että komissio ei hyväksy tätä ja toivon, että äh, olette äh, takana, niin kun pyydän komissiolta, että tämä lupa, lupa e-, evätään. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Javor, joka korvaa herra Eikhuttia. Nämä suut kur, Szeretném megköszönni Pavel niin a munkáját. Kiitoksia puheenjohtaja, haluaisin kiittää herra Pavel Potsia hänen tekemästään työstä ja kaikesta siitä, mitä hän juuri sanoi. Uskon, että tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Olen täysin hänen kanssaan samaa mieltä sataprosenttisesti. TEHPn käytöllä on äärimmäisen vakavia terveysseuraamuksia. Tämä valtaisia riskiä. Terveysvaikutuksia on vaikea millään tavalla hillitä. Tutkimukset, joita on tehty, osoittavat, että on olemassa kokonainen joukko kielteisiä vaikutuksia, joita tästä aineesta koituu ihmisen elimistölle, erityisestikin kun on kyse raskanoista naisista tai alkioista, varsinkin miespuolisista alkioista. Niiden kehitys häiriintyy ja lisäksi aikuiset miehet saattavat kärsiä hedelmättömyydestä aineen vuoksi siksi, että he ovat altistuneet alkiovaiheessa jo tälle aineelle. Riskianalyysi vaiheessa havaittiin, että käsittelylaitokset tai käsittelylaitoksissa – altistuminen DEHPlle saattaa olla niin suoranuukan altistumista, että alkiot vaureutuvat. Riskit ovat kourin riskit ovat valtavan suuria. Tämä osoittaa, että tämän aineen lupa saattaisi johtaa, käyttölupa saattaisi johtaa satoihin ja satoihin sairastapauksiin eri puolilla Eurooppaa. Meidän täytyy siksi suhtautua erittäin varovaisesti tähän aineeseen. Minä uskon, että on suorastaan uskomatonta, että annettaisiin tälle aineelle käyttölupa ilman, että on suoritettu tarpeellisia tutkimuksia. Tämä on vastoin REACH-periaatteita ja varovaisuusperiaatetta, koska tietystikin REACH ja varovaisuusperiaatteet juuri pyrkivät saamaan näyttöä siitä, että jokin aine ei ole haitallinen. Vasta sitten kun aine on todettu harmittomaksi, vasta sitten sitä voi käyttää. Tämä liittyy toinenkin ongelma. Sikäli kun minä tiedän, ja tässä on myöskin samalla kysymys komission suuntaan. Sikäli kun tiedän, yritykset, jotka ovat pyytäneet lupaa käyttää tätä ainetta, eivät ole pyytäneet, eivät ole noudattaneet menettelyä, joka mahdollistaa sen, että tätä ainetta voi käyttää syistä, sosiaalista tai taloudellisista syistä. Eka, kemikaalivirasto, on itse asiassa omasta aloitteestaan aloittanut tämän menettelyn ja tullut siihen johtopäätökseen, että taloudellinen hyöty on tässä suurempi kuin merkittävämpi asia kuin terveysriskit ja siksi lupa pitäisi antaa. Voiko komissio vahvistaa tämän tiedon? Lupamenettely muuttui kesken kaiken ja itse asiassa juuri kemikaalivirasto teki muutoksen menettelyn. Ja minun kysymykseni kuuluu, miksi virasto näin teki, vaikka virastoa ei pyydetty ryhtymään tähän menettelyyn. Ja jatkona tälle kysyisin seuraavaa. Kannattaako tätä menettelyä käyttää? irpaisten työntekijöiden altistustason lisäämiseksi, mikäli samalla aiheutetaan mahdollisia kielteisiä terveysvaikutuksia ja muita riskejä joita altistumisesta koituu. Onko todellakin, ovatko hyödyt todellakin niin paljon painavampia kuin terveysriskit? Vaikkakin herra Potch viittasi parlamentin päätöslauselman, jossa todettiin, että meidän täytyy ottaa tämä aine pois käytöstä tai vähentää niiden käyttöä, tämän tyyppistä näiden käyttöä. Thank you very much. Kiitoksia. Herra Vusoi seuraavaksi. Grazie, Presidente. Uh, DHP is uh, well known. Kiitos puheenjohtaja. DHP on tunnettu myrkyllinen aine. En toista täällä esitettyjä näkemyksiä, koska niiden pohjalta on syntynyt valtavaa huolta DEHPn käytön kohdalla. Se on erittäin myrkyllinen ajatella lisääntymisjärjestelmää. Se on hormonihäiritsijä, vaarallinen ympäristölle ja ihmisen terveydelle. Se oli ensimmäisiä aineita, jotka luokiteltiin erittäin suurta huolta aiheuttavaksi Riitsissä kuuden joukossa, jotka olivat 14 liitteessä mukana. Se on ftalat, joka on leluissa kielletty jo alkuvuodesta myös sähkölaitteissa. Kuitenkin DEHP käytetään laajalti ja ympäristö altistuu sille. Siin, esimerkiksi PVC sitä käytetään arkisissa tuotteissa, hyvin monenlaisissa tuotteissa, joulukuusissa, tekstiileissä, rakennusmateriaaleissa, kengissä ja niin edelleen. Mut meidän täytyy nyt ensinnäkin todeta se, että turvallisia vaihtoehtoja on tarjolla. Ei pelkästään, että käytettäisiin PVC tätä vaan muissakin tuotteissa vaihtoehtoja on markkinoilla olemassa. Vaihtoehtoisia aineita, materiaaleja, prosesseja, tekniikkaa. Vaihtoehto valmistavat tehtaavat ja loppukäyttäjät ovat kuulemisen aikana kertoneet tästä myös ja kertoneet myös, miten niitä on tarjolla miten ne teknisesti ja taloudellisesti ovat sopivia vaihtoehtoja. Kaksi valiokuntaa laatii lausunnon, kaksi komiteaa vaatii lausunnon, molemmat riskiä arvioiva ja sosiaalikonomista vaikutusta arvioiva eivät voineet osoittaa, että voidaan valvoa vaikutuksia työntekijöille. Ja tässä esitettiin seitsemän vuoden määräaika. Minua huolestuttaa myös se seikka, että DEHP käytetään lääkinnällisessä laitteessa ja tuotteissa, jotka ovat suoraan kosketuksissa vastasyntyneisiin lapsiin tai raskaana naisiin. Pitää paikkaansa, että ovat rajoituksensa tuotteiden käytössä, lääkinnässä laitteen, jossa niissä on DEHP, mutta kukapa tietää, jos pari vuoden päästä annetaankin lupaa sellaisille kierrätetyille tuotteille, joissa on tätä vaarallista ainetta mukana. Minun mielestäni luvanhakija ei täyttänyt ehtoja luvan saamiseksi, koska e- eivät pystyneet osoittamaan, että käytöstä aiheutuva riski olisi valvottavissa riittävästi. Siksi minä puollan DH, DEHPn poistamisen puolesta, ellei, tai sitten tarvitsisin korvaavaa ainetta. Eli näin ollen voi myös tukea raportin esittämää vastalausetta. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Rova Björda. Kiitoksia. En ollut aikonut esittää puheenvuoroa tässä keskustelussa, mutta kun kuulin, mitä kollegani sanoivat, että huolestuin asiasta, TEHPstä. Minun huoleni liittyy ihmisten terveyteen, mutta myöskin ympäristöön laajemmalti katsottuna. Rakennukset ja muut kierretään nykyään rakennukset siirretään toiseen paikkaan ja sitten toisessa paikassa sitten puretaan palaseksi. Ja silloin betoni ja puu ja muuta aineet erotetaan toisistaan. Minä voin hyvinkin kuvitella, että pöly, jota syntyy purkamisyhteydessä, leviää luontoon, vesistöihin, nurmikolle ja maaperään. Ja se on siellä sitten ja siirtyy kaloihin, lintuihin ja muihin olioihin. Ja sitten kun aine on päässyt luontoon, sitä ei pysty millään tavalla enää hallitsemaan. Ja kun aine päätyy kiertosprosessiin, se on äärimmäisen vaarallista. On tarpeeksi ikävä asia, että ihmiset altistuvat tämän aineen valmistamisen yhteydessä aineella, mutta en voi kuvitella, kuinka kukaan voi sanoa, että mikäli kierrätetään etteikö ainetta päätyisi luontoon. Tämä on vaarallista ihmisille ja voin vain kuvitella, mitä se sitten tekee biosfäärille laajemmalti katsottuna, joten minä tulen toden teolla tukemaan herra Potsia ja muita, kun he vaativat kovalla äänellä sitä, että komissio ei anna jatkolupaa tälle aineelle. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herra Pericini. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä jo todettiin, että tämä ftalaatio on myös hormonihäiritsijä ja se on jo luokiteltu myrkylliseksi lisääntymisterveydelle mukaan lukien niitä äärimmäisen huolestuttavia aineita, jotka on luoteltu Riitsyssä. 2011 komissio myös esitti, että tämä on sellainen aine, joka on vedettävä pikkuhiljaa pois markkinoilta. Teollisuus on tämän huomioinut ja ftalaatti ei ole niin paljon käytössä. Eli tämä liittyy myös markkinointiin, se liittyy myös kestävyyteen tuotteissa, se, että PVC olisi mahdollisimman vähän tätä pehmitettä tai ftalaattia. En oikein ymmärrä, miten on mahdollista, että vielä keskustelemme mahdollisuudestakin käyttää DEHPtä minä sanoisin, jos ajattelu itse lasten lääkärinä, että vielä voitaisiin käyttää lääkinnällisiä laitteita, joissa on DEHP, että katetreissa tai käsineissä se, että kun käytettäisiin lastenhoidossa ja usein siellä tarvitaan erilaisia laitteita. He ovat myös altistuneita korkealle määrillä DEHPtä ja se, että kun tästä puhutaan, niin tämä aine edustaa 50 prosenttia pehmitteiden kulutuksesta. Ja Kiinassa, Intiassa tuotetaan paljon näitä lähi ja Latinalaisessa Amerikassa niin ikään. Ja niitä saattaa hyvin tulla Eurooppaan. Sitä kautta olen aivan samaa mieltä, että pyrittäisiin välttämään luvan myöntäminen kaiken keinoin ja voimme tukea Potsin ehdotusta. Thank you, Emma. Kiitoksia kovasti. Ja nyt, eiköhän ole hyvä antaa komissiolle puheenvuoro vastauksia varten. Herra Klaus Berend. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat kommentoineet tätä asiaa ja jotka ovat uh, tokeneet tätä esitettyä ehdotusta – Haluaisin vastata nyt joihinkin asioihin, jotka tässä tulivat esille. Monet ovat ö, muistuttaneet, miten DHP on normaalinen haitta-aine vaikutus. REACHin lainsäädännössähän sanotaan, että tämä arviointi pitää rajoittaa riskeihin, jotka liittyvät liikkeeseen REACHin liitteessä 14. Ja tällä hetkellä tämä liittyy lisääntymistoksisuuteen. Herra Potch oikeassa sanoessaan, että komissio on ehdottanut eriks, toisessa päätöksessä äh, DHP äh, ja muita ftalaatteja, jotka ovat äh, hormonaalihäiriötekijöitä. Mutta tämä prosessi ei ole vielä valmis ja itse asiassa tämä ehdotus, jossa pyritään aine tällaiseksi luokittelemaan, tuli vasta sen jälkeen, kun tämä lupa on annettu, joka tarkoittaa sitä, että hakijat eivät siihen puuttuneet, eivät olleet velvoitettujakaan näin sanomaan, koska REACH, REACHissa rajoitetaan, millaisia riskejä pitää arvioida. Ja lisäksi tämä erillinen komission päätös ei ole vielä tullut hyväksytyksi ja jo se, että komissio sitä ehdottaa, johtuu siitä, että jäsenvaltioiden eka äh, komiteoissa ja ekassa on pyydetty äh, tämä luokittelemaan hormonaaliseksi haitta-aineeksi, mutta se ei saanut riittävästi tukea ja senpä takia asia siirrettiin komission päätettäväksi. Ja jos me onnistumme saamaan tämän erillisen päätöksen läpi, se tarkoittaisi sitä, että se ei muuttaisi liitettä 14. Eli me edelleenkin olemme Reachin sen artiklan puitteissa, jossa sanotaan, että äh, liitteen 14 riskit äh, otetaan tässä arvioinnissa vain huomioon. Haluaisin myös muistuttaa, että riskiarviointikomitea EKassa ei ole suositellut tämän käyttöluvan hylkäämistä – Ekassa vahvistettiin, että riski työntekijöille ei ole riittävästi arvioitu näissä hakija, hakemuksissa, mutta Eka myös sanoi, että tästä ei synny yleisön, yleisön terveydelle riskiä, jos tätä käytetään PVCstä tehdyissä tuotteissa. Ja senpä takia me tutkimme asiat ja tutkimme tätä. No itse asiassa tämä riskiarviointikomitea sanoi, että pitäisi seurata, mikä riski on työntekijöille silloin, kun ne altistuvat näille tuotteille valmistusvaiheessa ja tätä pitää sitten säännöllisesti seurata. Komissio nyt sitten tätä asiaa on seurannut ja ehdottaa, että otettaisiin semmoinen edellytys, että hakijan pitää, pitää seurata työntekijöiden altistumista tälle aineelle ja sitten antaa mahdollisuus komissiolle seurata tilanteen kehittymistä. Haluaisin korostaa myös sitä, että se, että hakijat ovat kierrättäjiä tai käyttävät kierrätettä, käytettyä PVC-materiaalia on hyvin tärkeä argumentti toisin kuin mitä tässä luonnosehdotuksessa sanotaan, että se ei olisi relevantti asia. REACH velvoittaa komission ottamaan huomioon sen, mitä hakija tekee. Ja tässä tapauksessa hakijavat ne, jotka käyttävät kierrätettyä PVC-materiaalia. Ja ne ovat tehneet analyysin vaihtoehdoista ja kysyvät, onko muita aineita, jotka voisivat käyttää jotain muuta materiaalia kuin DEHP sisältävä PVC-muovia. No jos otetaan käyttöön joku uusi PVC, jossa oli uutta DHPtä, niin jäsenet ihan oikeasti sanovat, että on olemassa vaihtoehtoja kaikissa sovelluksissa, jos sitä halutaan sekoittaa uuteen PVC. Mutta tässä on nyt kyse eri asiasta. Tässä on kyse kierrätetystä materiaalista, joka tulee, on peräisin jätteestä. Ja on, hakija on tutkinut tätä katsoen erilaisia jätevirtauksia ja miten pystyttäisiin eliminoimaan tämä DHP. Ja se on suostunut siihen, että tämä on joko te- te- te- teknisesti tai taloudellisesti epäkannattavaa tällä hetkellä. Mutta kysymys tuli esille, jos siirrytään, siirrytään tästä äh, riittävän äh, valvonnan äh, reitistä sosiotaloudelliseen valvontaan on no ihan oikein. Tämä hakija halusi saada luvun, luvan tätä riittävän valvonnan reittiä käyttäen, mutta Rak oli sitä mieltä, että tämä ei riittänyt. Ja sen takia Rak sanoi, että hakijat eivät pystyneet osoittamaan, että olivat käyttäneet riittävää arviointia, mutta REACHin puitteissa on mahdollista käyttää tätä sosiaali, sosi, sosiotaloudellista eh, arviointia eikä hakijan ole missään vaiheessa perusteltava, miksi siirrytään toiseen, toista reittiä käyttämään ja REACHin kautta voidaan saada lupa, jossa hakijat antavat näyttöä uskoessaan, että, tarvita, että ne täyttävät nämä riittävän valvonnan kriteerit, niin kuin tässä tapauksessa, mutta monet antavat sen lisäksi vielä tietoa, jotka liittyvät tähän sosio- sosio- arviointiin. Monet ovat huolissaan siitä, mikä riski tässä syntyy työntekijöille. Minä kommentoinkin sitä jo. Me aiomme ottaa mukaan tämmöisen velvoitteen. ja halusimme sanoa myös, että, PVCn kierrätys, kierrätystä harjoittaa monikin yritys, jotka eivät ole hakeneet tätä REACH-lupaa. Jos ne nimittäin muuttavat jä, jät, jätteen uusiksi tuotteiksi, niin eivät tarvitse lupaa REACHin puitteissa. E, ja SEAC on antanut oman lausuntonsa tästä myös. Joten on olemassa yrityksiä, jotka käyttävät tätä kierrätettyä materiaalia riippumatta tästä luvasta, lupamenettelystä. herra Petticini sanoi, viittasi tuotuihin tarvikkeisiin, PVCn tuontiin, DHP sisältävää PVCn tuontiin. No meillä ei ole mitään rajoitteita tällä hetkellä Euroopassa, rajoitteita sille, että ei pystyttäisi markkinoille asettamaan DHP sisältävää PVCtä meillä on kieltoja lelujen osalta ja 2019 alkaen kielto, joka liittyy sähkötarvikkeisiin, mutta muuten DHP sisältävän TVCn tuominen markkinoille on mahdollista, eikä tämä lupa koske kolmansien maiden valmistajia. Joten jos lupa kielletään, niin se ei estä tällaisten aineiden tuontia EU-hun ja REACH sisältää sen äh, velvoitteen, että silloin kun äh, tuo 14 artikla on, äh, on, on, on, ei ole enää voimassa, niin silloin ekan pitäisi puuttua tähän, mutta ainakin tanskalaisten viranomaisten lausuntojen mukaan eka ei ole nyt ryhtynyt käsittelemään tätä vielä, mutta emme tiedä, miten asia etenee. Jos jotain riskejä olisi tai syntyisi, niin luonnollisesti sitten katsotaan rajoitteita ja siinä vaiheessa sitten annettu lupa voidaan ö, ottaa uudelleen tarkasteluun. Olikohan tässä nyt tärkeimmät esille tuodut kysymykset? Katsotaan nyt vielä kerran muistinpanot läpi. Kyllä, eiköhän näin ollut kun komissio katsoo SEAKin lausuntoja, niin olimme samaa mieltä SEAKin arvion kanssa siitä, että hyödyt siitä, että annetaan näiden kolmen hakijan jatkaa kierrätystä ja uudelleenkäyttöä tässä kontekstissa on kuitenkin hyödyllisempi kuin arvioidut riskit ihmisten terveydelle. Jos kuitenkin saadaan lisätietoa luvan hakijoilta tai saajilta, jotka osoittaisivat, että riskit ovat isommat kuin mitä, mitä tähän mennessä on arvioitu, niin silloin luonnollisesti tämä lupa evätään. Ja jos esiintyy muita ö, tekijöitä, niin voidaan arvioida tilanne uudelleen yhteenvetona. Me olemme samaa mieltä siitä, että DHP on huolestuttava. Sitä kukaan ei tässä aseta kyseenalaiseksi. Se on huolestuttava aine, mutta REACHin lupajärjestelmä on tapauskohtainen ja meidän pitää katsoa tätä hakijan kannalta ja niin kuin Rak vahvisti, niin tässä ei tällä hetkellä kuluttajille aiheutu riskiä näistä tehdyistä tuotteista. Ja komissio on sen vuoksi sitä mieltä, että on oikeutettua antaa tämä lupa näille kierrätysmateriaalien käyttäjille. Kiitoksia kovasti. Keskustelun päätteeksi herra Potts pääsee ääneen ja herra Javora. Kyllä. Kiitoksia puheenjohtaja. En ole mitenkään yllättynyt komission esittämistä perusteluista. Periaatteessa komissio vahvisti sen, mikä totesin aivan alussa. DEHP on hormonihäiritsijä. Komissio tietää sen. menettelyssä se on vahvistettu. Se, että jotta prosessi oli saatettu päätökseen, niin ei se tarkoita, että ei Riitsin pohjalta voida sanoa, mikä pitää paikkansa, mikä ei. Nyt on kyse ihmisten terveydestä, eikä mistään virkavaltaisesta prosessista, jota ei ole parissa viikossa hoidettu tai jossain muussa ajassa. Tässä oli pelkkää puhetta byrokratiasta ja päätöksentekoprosesseista. Rakista sitten. Rak on todennut, että se ei suosittele luvan myöntämistä – niin, tässä paperissa sanotaan, niin mitä siitä sen enempää kannata sanoa. Rak nimittäin totesi, että ehdotusta ei voida osoittaa perustuvan riittävään valvontaan. Sitten kierrätysjärjestelmässä, mikä sen tarkoitus on. Ei sen tarkoituksena ole suinkaan, että siirretään vaarallista ainetta eteenpäin ympäristön kautta. Eihän siitä nyt ole kyse. Ei siksi kierrätetä. No se sitten. Näihin tietoihin perustuen, ja minä olen lukenut nämä asiat hyvin tarkkaan, aivan kaikkia, ne osoittavat aivan selvästi, että mitään vaikutusten arviointia ei tehty sen laajemmin DEHPn käytöstä. Ei sellaista tehtyä. Eli miten komissio sitten voi tulla väittämään, että voidaan valita tämä sosioekonominen väylä. Voihan se olla tietenkin perusteltua jossain tapauksessa. Mutta jos tässä vertataan sosioekonomista vaikutusta vaikutuksiin ihmisterveydelle, niin mitä sitten tehdään? Jos komissio kerran sanoo, että ei ole olemassa lainsäädäntöä, joka estäisi tällaisten vaarallisten tuotteiden tai aineiden tuonnin. Jos komissio näin sanoo, niin komissio ei silloin hoida hommansa kunnolla. Meillä pitäisi olla olemassa tällaista säännöstä olemassa. Eli mitäpä tässä voi sanoa? Jos meillä on tällaisia virkavaltaisia prosesseja, joilla on suojella niitä, jotka myrkkyjä tuottavat kansalaisten haitaksi, jos heitä sitten suojellaan enemmän kuin eurooppalaisia muuten, niin se siitä sitten EU-sta. Huomisessa äänestyksessä saadaan jokin tulos ja se varmasti sitten näyttää, mikä meille on tärkeintä väestön lisääntymisterveys tai onkologinen terveys vai se, että meillä on tarjolla DEHP sisältävää PVC. -tä. Siitä on kyse huomisessa äänestyksessä. Kiitoksia kovasti, herra Javooro. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi pari selventävää kysymystä. En välttämättä nyt ymmärtänyt oikein komission vastausta, mutta vaikutti siltä, että teidän vastauksenne perusteella on mahdollista – että kemikaalivirasto käytti tässä sosiaalitarollista arviointimenettelyä, jota hakija itse ei edes pyytänyt. Haluaisin tietää, pitikö tämä paikkansa vai ei, kyllä vai ei. Pyysikö hakija sitä, että käytetään sosiaalisia ja taloudellisia kriteereitä vai ei. Toinen kysymys. Loppujen lopuksi tärkein kysymys on seuraava. Katsommeko me, että pehmeän PVC-jätteen, joka pitää sisällään erittäin suuria määriä myrkkyjä, kierrättäminen on niin kannattavaa suhteessa kiinalaiseen tuntitavaraan, että 100-150 naispuolista työntekijää sitten saa steriilin poikalapsen. Onko tämä sen arvoista? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tämän kysymyksen jälkeen täytyy varmasti antaa uudelleen puheenvuoro komissiolle lyhyttä vastausta varten. Mikä ei voimme päättää tämän kohdan käsittelyn? Thank you. Kiitos. Kyllä. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Hakijan ei tarvitse kertoa mitä väylää käyttää, niin haluavat luvan saada. Heidän täytyy esittää tiettyjä tekijöitä hakemuksessaan ja sitten katsotaan, tuleeko riittävä valvontaa vai ei. Tämä on tosi byrokraattista pahoittelut siitä, mutta näin laki määrää. Ja jos ei tätä väylää kautta voida lupaa myöntää, niin sitten edelleen sosioekonomista väylää myöden voidaan lupaa myöntää. Toinen kysymys sitten, me uskomme, että siihen ei voida vastata erillään näissä tapauksissa, kuten totesin. Materiaalin kierrätys jatkuu kuitenkin Ritsin soveltamisalan ulkopuolellakin. Monet yritykset kierrättävät DEHP siis sisältävä BVC, mutta ei heidän tarvitse lupaa hakea. Vain nämä kolme ovat näin tehneet, jos ajatellaan sitten tuontia EUn ulkopuolelta vaikka sitten ne vättäisiin lupaa niin me olemme toki huolestuneita työntekijöiden terveydestä. Ja vaikka olemme nyt käyttäneet RAK-suositusta, että saadaan seurantatietoa enemmän käyttöön, ja sitten kun sitä on, tehdään valistunut päätös niin, että joko perutaan lupa aikanaan. Eli kaikella kunnialla tässä toisessa kysymyksessä ei ole niin, että pannaan jotain asioita toitsen edelle, vaan nämä kolme ovat eri tilanteessa kuin muut. Ja todellakin, kun ajatellaan kierrätysmateriaalista tuotettua tavaraa, niin niistä ei rakinkäsityksen mukaan ole vaaraa terveydelle. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Äänestys toimitetaan vastalausesta huomenna aamulla täysistunnossa tai päätöslausuma hyväksytään marraskuun kakkosessa. Näin olemme hoitaneet kaikki kohdat. Näin ollen voimme päättää kokouksen. Jatketaan huomenna kello yhdeksän.